colleagues, um, please uh, take... Arvoisat kollegat, olkaa hyvä ja istukaa paikoillenne. Aloitamme. Kiitos. Dear members, uh... Arvoisat jäsenet, puhujat ja hyvät naiset ja herrat. Kiitos, että olette paikalla täällä tänään. Minulla on ilo toivottaa teidät tervetulleeksi tähän epäiltyjen ja syytettyjen prosessuaalisia oikeuksia koskevaan kuulemistilaisuuteen, jos tarkastellaan, mitä alalla on saavutettu ja miltä tulevaisuus näyttää että yksilöiden oikeuksien suojeleminen näissä asioissa on hyvin tärkeää unionissa. Ja siksi on hyvä, että meillä on tämä kuulemistilaisuus täällä tänään. Meillä on paljon arvovaltaisia puhujia ja vieraita täällä tänään iltapäivällä. Muutama käytännön asia. Ensinnäkin tulkkaus on tarjolla kaikilla virallisilla kielillä, poikkeuksena Tanska, Latvia ja Kroatia ja tämä pätee erityisesti vieraisiimme täällä, että tämä, tämä iltapäivätilaisuus sisältetään suoratoistona verkossa ja nämä esitykset nauhoitetaan, joten vaikka nyt poistumaan, niin kaikki nämä esitykset nauhoitetaan, jotta aikaa jää keskusteluille. Haluaisin sitten pyytää teitä pitäytymään näissä teillä annetuissa puheajoissa. Kiitos keskustelussa tänään siis keskitytään yksilöiden oikeuksien suojelemiseen, mitä tulee rikosoikeudellisiin menettelyihin. Ne ovat EUn perusarvo ja pitävät yllä keskinäistä luottamusta jäsenvaltioiden kesken ja julkist- yleisen luottamusta EUhun. Euroopan oikeusalueella kansalaisilla pitää olla oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin missä tahansa päin EUta, mutta he pitää myös luottaa siihen, että näin on, kun he käyttävät oikeuttaan matkustaa vapaasti ympäri EUta, kuten tiedätte, valiokuntamme käsittelee tällä hetkellä kolmea direktiiviä, tai direktiiviluonnosta ensinnäkin direktiiviluonnos rikoksesta, epäiltyjä ja syytettyjä lapsia koskevista menettelytakeista rikosoikeudellisissa menettelyissä, toiseksi direktiivi eräisiin syyttömyysolettamaan liittyviin näkökohtiin ja kolmantena direktiivi vaiheen oikeusavusta ja oikeusavusta eurooppalaista pidätysmääräystä koskevissa käsittelyissä. Nyt meillä on ilo antaa puheenvuoro 15 minuutiksi professori Tarus Pronkenille. Hän pitää meille yleisen alustuksen tästä aiheesta. Professori Spronken, olkaa hyvä ja tervetuloa live-valiokuntaan tähän kuulemistilaisuuteen. Thank you very much. Kiitoksia kutsusta tänne. Minun on pyydetty lyhyesti kertomaan saavutuksista ja haasteista, joita vielä on tulossa, kun ajatellaan syytettyjen henkilöiden menettelytakeista EUn tasolla. Ihan lyhyesti muistuttaisin yhteisistä ongelmista, ja sehän oli syy, miksi nämä toimet hyväksyttiin. Epäilyllä on ongelmia, EU:ssa. Ja ne on lueteltu tässä kalvolla. Tässä on useita asioita. Ja kohta saatte sitten kertoa omista kannoistanne. On käytäntöjä, jotka kiertävät oikeutta pysyä vaiti. Ja ne läheisesti liittyvät myöskin siihen, että käytetään liikaa oikeudenkäyntiä edeltävään pidätysaikaan. Tehän tiedätte, että Pohjois-Euroopan maissa näitä ihmisiä on vähemmän kuin Etelä-Euroopassa. Sehän on 14 prosenttia ja 16 prosenttia Englannissa, Suomessa ja Walesissa, mutta noin 30 prosenttia Ranskassa ja noin 60 prosenttia Italiassa. Eli kun joutuu syytteeseen ja tietää, että joutuu pysymään pidätettynä ennen oikeudenkäyntiä, niin se vaikuttaa sitten siihen, miten voi hyödyntää oikeutta pysyä vaiti. Sitten myöskään käytännössä ei ole taattu oikeutta saada oikeusapua tutkimusvaiheessa. Siis käytännössä, koska valtaosa Euroopan maita on nyt aika hyvät standardit lainsäädännössä – mutta kyse nyt siitä, miten näitä standardeja sitten sovelletaan käytännössä. Ja sitten myöskään ei aina ole taattu oikeutta saada tietoa, mitä tulee syytettyjen oikeuksiin, mutta myöskin tämä koskee tietoja siitä, minkä tyyppistä materiaalia liittyy tapaukseen. Ongelmia, joita on havaittu, mitä tulee oikeusapuun, joutuu liittyy siihen, että ei ole taattu oikea-aikaista apua. Eli monissa maissa ei ole selkeitä suunnitelmia. Asianajajat eivät pysty antamaan oikeusavustusta riittävän ajoissa. Ihmisiä pidetään ja pidetään poliisiasemilla. Sitten on rajoituksia sen suhteen, miten voi valita asianajajan. Ja sitten täytäntöopanomekanismit olivat tehottomia tai niitä ei ollut. Ja joskus on käynyt tutkimuksista ilmi, että oikeudellisen avun laatu ei ollut riittävän tasokasta. Ja tähän liittyy myös siihen, miten nämä juristit saivat korvauksen toiminnastaan. Tämä on tärkeä kysymys, josta myöskin puhutaan tänä iltapäivänä päivänä, eli tämä oikeusapu. Me kaikki tiedämme, että ilman oikeusapua valtaosa epäilyistä ei saa minkäänlaista oikeudellista apua. 95 prosenttia epäilyistä ja syytetyistä eivät pysty maksamaan asianajajaa tai oikeusapua itse. Ja jos katsotaan, miten tätä apua säännellään kansallisella tasolla, niin me näemme erittäin monimutkaisia tai hankalia hakumenettelyitä, jos haluaa esimerkiksi oikeudellista apua jo pidätysvaiheen alkuvaiheessa. Palkkiot ovat riittämättömiä. Meillähän nyt on vielä talouskriisi, ja tämä nyt on hyvin tärkeä asia kaikissa kansallisissa hallituksissa. Sitten nimitysmekanismit saattavat uhata juristien riippumattomuutta. Se riippuu siitä, kuka valitsee näitä juristeja. Ja kun hallitukset antavat oikeusapua ainoastaan tiettyjen mekanismien kautta, tiettyjen virastojen kautta, jotka antavat tietynlaista oikeusapua tietyn ajan aikana, niin sekin tietysti saattaa vaikuttaa sitten tämän avun laatuun ja riippumattomuuteen. Ja täällä on sitten seuraamuksia, kun ajatellaan saatavuutta ja sitten tämän asianajan laad, toiminnan laadukkuutta. Nyt täytyy katsoa hiukan taaksepäin. Tässä on nyt tämä tiekartta tässä kuvassa sellaisena kuin se esiteltiin EUn tasolla, kun päätettiin, että yritettäisiin saada aikaan kokonainen väline, joka kattaisi kaikki menettelyt ja suojatoimet, niin meidän pitää nyt askel askeleelta uudelleen neuvotella nämä toimet, jotka olivat tiekartassa. Tehän tiedätte, että käännös ja tulkkaus oikeus saada tietoa oikeuksista ja myöskin oikeus olla yhteydessä konsuliviranomaisiin, työnantajiin. Kaikki nämä toimet ovat jo mukana direktiiveissä. Ja se, mistä nyt keskustellaan, liittyy tähän oikeusapuun ja suojatoimet haavoittuvassa asemassa olevien syytettyjen osalta, eli kyse on siis lapsista – ja tiekartassa myöskin oli vihreä kirja, joka liittyy oikeus, oikeudenkäyntiä edeltävään pidätysaikaan. Aluksi vilpittömästi haluaisin sanoa, että Euroopan parlamentti ja komissio ansaitsevat onnittelut siitä, mitä on saatu aikaan. Hyvin paljon tulee kritiikkiä kansalaisjärjestöiltä, asianajajilta kaikilta tasoilta – sen suhteen, että näitä toimia on heikennetty neuvotteluiden aikana, mutta paljon on saatu aikaan. Jos ajatellaan nyt, mikä tilanne oli vuonna 2007, jolloin puitepäätös näistä suojatoimista oli täysin jumissa. Eli tämän halusin sanoa aluksi. Me teimme tutkimuksen Maastrichtin yliopistossa kumppanien kanssa koskien pidätysaikaa. Ja katsomme myöskin käytännön toimia, esimerkiksi käännös- ja tulkkaustoimet, oikeus saada tietoa, oikeus saada oikeusapua ja oikeus pysyä vaiti. Katsomme neljä maata, Alankomaita, Ranskaa, Englantia ja Walesia. No, nämä ovat varsinaisesti maita. Skotlanti, siellähän on erilainen oikeuskäytäntö kuin Englannissa ja Walesissa. Teetimme empiirisen tutkimuksen, eli ihmiset, jotka olivat pidätettyinä poliisiasemilla neljä, viisi kuukautta, ja katsomme käytänteitä ja sitä, miten näitä oikeuksia toteutettiin ja minkä tyyppisiä ongelmia näihin ongelmiin, oikeuksiin riittyi. Tutkimus tehtiin tilanteessa, jossa täytäntöönpano kausi näiden hyväksyttyjen direktiivien osalta ei vielä ollut mennyt umpeen. Eli tämä oli ikään kuin täytäntöönpano edeltävä tutkimus siitä, mikä oli sen hetkinen tilanne. No sitten mitä havaitsimme, ja toivottavasti tilannetta saadaan nyt parannettua. Ensinnäkin tulkkaus ja käännös. Käytännössä olemme huomanneet, että meillä pitää olla menettely sen suhteen, miten arvioidaan käännöstarpeita. Direktiivissä on nyt parannus, kun ajatellaan tätä tilannetta, jossa epäillyt tarvitsevat käyttöönsä käännettyjä asiakirjoja, mutta näitä käännöksiä ei kuitenkaan saa. Sitten tiedonsaantioikeus. Monissa tilanteissa oikeuksista tiedottamista kyllä tehtiin epäilylle, mutta sillä tavalla, että epäilyt, jotka olivat pidätettyinä poliisiasemalla, he eivät saaneet aikaa miettiä ja tehdä päätöstä eri mahdollisuuksista, joita heillä oli. Eli tämäkin on tärkeä asia pitää mielessä, kun esimerkiksi direktiivi, joka liittyy tiedon oikeuteen saada tietoa, kun ne siirretään sitten osaksi kansallista lainsäädäntöä. Sitten oikeus, oikeusapuun. Me katsoimme tilanteita, joissa oikeusapu oli mahdollista poliisikuulusteluiden aikana ja järjestelmä, jota sovellettiin Englannissa, Walesissa ja Skotlannissa, ja sitten järjestelmä, jossa ei ollut mahdollista saada asianajaja paikalle poliisikuulusteluiden aikana. Sehän on edelleen tilanne Alankomaissa. Korkean oikeus Alankomaissa ei halua tehdä tästä asiasta mitään päätöstä ennen kuin direktiivi on siirretty kansalliseen lainsäädäntöön. No nyt pelkona on, ja haluan tämän nyt teille kertoa, eli kun kuulusteluissa on paikalla asianajaja, silloin epäilty vetuaikeutensa pysyä vaiti. Esimerkiksi Alankomaissa ja Ranskassa ja Belgiassa poliisiviranomaiset pelkäsivät tätä, mutta olemme huomanneet, että 50-60 prosenttia epäilyistä luopuvat oikeudestaan pysyä vaitin. Eli he antavat lausuntoja poliisille, he antavat tietoja myöskin järjestelmässä, jossa he ovat saaneet hyvin tietoa siitä, miksi on tärkeää, että asianajaja on paikalla. Monet epäilyt luovuvat tästä oikeusavusta, koska he ajattelevat, että he pärjäävät kyllä yksin, eivätkä halua vaivata asianajajaa. Sama koskee vaittiolo-oikeutta. Kun katsotaan, jos asianajaja on ollut paikalla, niin se ei ole vaikuttanut juurikaan näihin prosenttilukuihin. Eli jos asianajaja on paikalla, se ei tarkoita, etteivätkö epäilyt tekisi enää yhteistyötä poliisin kanssa. Mutta kun he tekevät yhteistyötä, kun rajantavat lausuntoja, niin silloin he ovat tehneet päätöksen paremman tiedon pohjalta. No sitten, miten etenemme? Nythän on puhuttu lasten suojatoimista, syyttömyysolettamasta ja oikeusavusta. Huolenaihe on se, että on yleisiä haasteita tässä vaiheittaisessa lähestymistavassa, ja tämä liittyy direktiivien väliseen johdonmukaisuuteen – Ensinnäkin, mitä tulee näihin pienempiin rikkeisiin, eli tilanteisiin, joissa direktiiviä ei sovelleta, niin tämä on todella ongelma. Eli kysymys siitä, milloin, siis miten määritellään nämä pienet rikkeet. Se on aika epämääräinen, no ne joutuvat, löytyvät johdotosan kappaleista, mutta ne ovat vielä näissä artikloissa epämääräisiä, ja sitten kun ajatellaan direktiiviä, joka liittyy asianajan saatavuuteen, niin hyvin paljon on puhuttu siitä, pitäisikö asianajan olla mukana kaikissa tilanteissa, kuten esimerkiksi liikennerikkomuksissa tai hyvin pienissä rikkeissä. Ja sitten sovittiin, että vapauden riisto on tilanne, jossa asianajajan tulisi olla läsnä. Mutta nämä pienet rikkeet keskustellaan sitten uudelleen, jos katsotaan direktiiviä, joka liittyy lapsiin liittyviin suojatoimiin, kun he ovat epäiltyinä. Eli pitäisikö tämän olla erilainen kuin yleisdirektiivin, kun ajatellaan asianajan saatavuutta. Pitää olla ylimääräisiä suojatoimia lasten osalta. Ja meidän täytyy miettiä tätä johdonmukaisuutta direktiivien välillä. Sitten millä tavalla käytetään muodollista oikeudellista terminologiaa, sekin on asia, johon tulee puuttua. Sanat kuten pidätys tai epäilty tai syytetty, ne voivat olla hyvin erilaisia eri alueilla. Ja jos tämä liittyy tilanteeseen, jossa direktiiviä sovelletaan, niin saattaa käydä niin, että soveltaminen on hyvin erilaista eri jäsenvaltioissa. Eli meidän pitäisi valita direktiivin kielenkäyttö, joka on hyvin faktuaalista, jotta voidaan sitten varmistaa, miten tietyissä tilanteissa voidaan soveltaa tiettyjä oikeuksia. Sitten vaikutusala on määriteltävä direktiivin osalta. Olen jo nähnyt eroja kielenkäytössä, kun ajatellaan tätä oikeusapuun liittyvää direktiiviä – Silloin kun direktiiviä sovelletaan, se alkaa siitä hetkestä, kun epäilty saa tiedon jäsenvaltion viranomaisilta virallisesti, että heitä epäillään tai syytetään rikoksesta. Tämä nyt on aika laaja määritelmä, mutta se, mitä tässä direktiiviehdotuksessa on syyttömyysolettamasta, siellä on todettu, että direktiiviä sovelletaan luonnollisiin henkilöihin, joita epäillään tai syytetään rikosmenettelyissä. Ja se on sitten vähemmän yksityiskohtainen määritelmä tästä vaikutusalasta. Ja sitten poikkeukset. Ne ovat hyvin tärkeitä. Ja olen nähnyt jo, että nyt on ehdotettu lainsäädäntöä liittyen asianajan saatavuuteen Alankomaissa – ja siellä on jo nähty laissa, että nämä poikkeukset, jotka ovat kansallisessa lainsäädännössä, ne ovat laajempia kuin voisi kuvitella, kun lukee nyt tätä direktiiviä. Eli muutama esimerkki. Eli direktiivi, joka liittyy asian, oikeuteen saada käyttöön asianajaja, niin on hyvä, että tämä soveltamisala ei liity vapauden riistoon ja että sitä sovelletaan ennen kuulusteluita ja niiden aikana. Mutta ongelmallista on kuitenkin tilanne, joissa puhutaan asianajan todellisesta läsnäolosta kansallisessa lainsäädännössä. Alankomaissa puhutaan siitä, milloin asianajaja saa puuttua ja missä hänen pitää istua, saako hän olla epäilyn vieressä ja saako heillä olla katsekontaktia, tällaisia kysymyksiä. Ja sitten nämä poikkeukset, mutta niistähän jo puhuttiin. Ja sitten täytyy myöskin katsoa oikeuksien välisiä suhteita. Esimerkiksi nämä direktiivit ovat kytköksissä toisiinsa. Esimerkiksi oikeus saada tietoa ja tieto, jolloin, hetki jolloin tietoa annetaan syytettylle tai epäilylle. Se liittyy pitkälti siihen, luopuuko epäilty oikeudestaan käyttää asianajajaa. Eli missä vaiheessa epäilty saa tietoa, hän pitäisi saada aikaa miettiä, haluaako hän asianajaja vai ei. Esimerkiksi Belgiassa epäilty ei voi luopua tästä oikeudesta ennen kuin hän on puhunut asianajajan kanssa. Eli hänelle pitäisi, aikaa, pitäisi antaa aikaa ennen kuin hän saa tietoa. Hänellä on oikeus asianajajaan ja hänellä on sitten aikaa miettiä, haluaako hän luopua oikeudesta asianajajan. Ja tämä on sitten Englannissa ja Walesissa täysin erilainen. Siellä kysytään, haluatteko asianajajan, ja jos sanotaan, että ei, jos hän vastaa ei, niin sitten kysytään, no mikset, jos epäilty sanoa, että kyllä minä pärjään yksin, niin keskustelu päättyy siihen. Eli ei ole aikaa sillä välillä, kun saa tämän tiedon ja sitten luopuu oikeudestaan. Ja sitten asiakirjojen saatavuus, oikeus saada ne käyttöönsä. Eli mitä asianajaja voi tehdä, kun hän antaa neuvoja asiakkaalleen, tai millainen strategian pitäisi olla, ja pitäisikö ne vedota oikeuden pysyä vaiti. On hyvin tärkeää tietää, millaisia tietoja poliisilla on, ja tämäkin on asia, jota on säännelty direktiivissä, joka liittyy tiedonsaantiin. Ja tämä liittyy siihen, miten voi käyttää ja mitä asianajaja voi tehdä. No sitten asioita, joita voitaisiin miettiä tulevaisuudessa, kun ajatellaan tätä direktiiviehdotusta, joka liittyy lapsiin liittyviin suojatoimiin. Meidän täytyy puhua tästä oikeusavusta ja pienistä rikkeistä, koska kun kyse on lapsista, no tämä koskee tietysti myöskin aikuisepäiltyjä, niin tähän liittyy toisenlainen mieleyhtymä, kun ajatellaan pieniä rikkeitä. Näkyvätkö ne esimerkiksi rikosrekisterissä? Eli mitä tämä tarkoittaa lasten osalta, mitä se tarkoittaa lasten tulevaisuuden osalta, mitä se tarkoittaa heidän työnsaantinsa kannalta esimerkiksi. Eli tässä täytyy miettiä tätä pienten rikkeiden määritelmää. Ja miksi tehdä sitten poikkeuksia näihin audiovisuaalisiin tallennuksiin, kun on poliisi, kuulustelu, kun kyse on pienistä rikkeistä tai muista rikoksista. En ymmärrä, miksi tällainen poikkeus pitäisi tehdä. Sitten syyttömyysolettama direktiivi. Tässä on nyt ongelmallinen ero tehty, kun mietitään rikosmenettelyitä ja hallinnollisia menettelyitä johdotosan kappaleessa 6, koska monissa maissa rikoslainsäädäntö on siirtymässä kohti hallinnollisia menettelyitä ja sanktiot saattavat olla hyvin raskaita. Eli miksi pitää tehdä tämä ero rikosoikeudellisten ja hallinnollisten seuraamusten välille? Entä sitten todistajien tai perheen rooli, jos esimerkiksi ei halua todistaa? Tätä ei ole direktiivissä säännelty. Sitten oikeusapudirektiivi. Tämähän on sitten kulmakivi, kun ajatellaan muiden direktiivien tehokkuutta. Ja tämä käsitys määräaikaisesta oikeudellisesta avusta on tärkeä, kun oikeusapua todella tarvitaan heti puolistutkimuksen alkuvaiheessa, eikä ole mahdollista mm, minkään pitkän menettelyn, jos, jonka aikana voidaan päättää, saako henkilö oikeusapua. Ja sitten vafaneriston rajoitus. No, tästä täytyy sitten puhua, kun puhutaan pienistä rikkeistä. Ja tämä liittyy myöskin sitten pienten rikkomusten määritelmään. Eli sitten päätelmä. Mielestäni EUn toiminta kantaa hedelmiä, mutta piru piilee yksityiskohdissa. Uusia kysymyksiä nousee esille ja päätän tähän. Eli millä tavalla nämä direktiivit tai menettelysuojatoimet vaikuttavat vastavuoroiseen tunnustamiseen ja miten rajat ylittävä todisteiden kerääminen vaikuttaa oikeusapuun ja oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin. Ja sitten eurooppalainen tutkimusmääräys, jos esimerkiksi tutkim- todisteita viedään toiseen jäsenvaltioon liittyen oikeusapuun. Eli kiitoksia. Kiitos professori Spronken aion katkaista. sillä aika ylittyi, mutta, olitte, mutta ette olisi sanonut sitten, että EUn toimet ovat hyvästä, en niin halua sitä kuitenkaan katkaista siihen kohtaan. Kiitos oikein paljon. Nyt pyydän kolmea esittelijää tulemaan tänne, jotta voivat tehdä oman osuutensa sitä. Ennen toivotan tervetulleeksi kollegat Britanniasta, jos he haluavat siellä heiluttaa vilkutella. He tulivat maasta, jossa kun puhuttiin eilen tästä eurooppalaisesta perusmääräyksestä, niin tilanne ei ollut niin rauhallista kuin täällä. Tänään haluan varmentaa, että tämä valiokunta ei ole yleensä näin rauhallinen. Täällä on paljon akateemikkoja ja, ja lakimiehen sen takia täällä on hieman rauhallisempaa aamulla. Ei ollut ihan yhtä vähän ristiriitaa, mutta kiitos professori Spronken tästä faktapitoisesta esityksestä. Seuraavaksi pyydän yhtä esittelijämme Katerina Chinikkiä tulemaan tänne ylös yhdessä Daniel Pikalin kanssa ja Patani, Vanja Patanen kanssa, jotta tulevat tänne ylös ensimmäisen osuuden aloittamiseksi. Kiitos. Um, Katerina Chinichi. Katerina tulee kohta. Hän on valiokunnan esittelijä lapsidirektiivissä. Ben, Grazie Presidente. Buon... Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää iltaa kaikille. Haluaisin kiittää puheenjohtaja Moraisia ja haluaisin tervehtiä kaikkia arvoisia vieraitamme ja kollegoita, jotka ovat paikalla. Tämä on hyvä tilaisuus nyt tässä valiokunnassa keskustella syvällisesti aiheesta, jotka minun mielestäni ovat keskeisiä, kun ajatellaan valiokuntamme toimintaa, ja yleisemmin he ovat hyvin keskeisiä, kun ajatellaan Euroopan parlamentin työtä. Kuten on tullut jo esille aikaisemmissa valiokunnan kokouksissa 16. lokakuuta, direktiiviehdotus, joka liittyy menettelyihin epäiltyjen osalta, tämä liittyy nyt pakettiin, joka liittyy oikeuksien vahvistamiseen menettelyissä, kun kyse on epäilyistä tai syytetyissä, ja tämä hyväksyttiin 2009 2009 vuoden marraskuussa neuvostossa. Ja sitten meidän täytyy katsoa myöskin alaikäisten oikeuksia, joka hyväksyttiin vuonna 2011. Tiettyjä toimia on jo hyväksytty, kuten tiedätte, ja muita vielä käsitellään neuvotteluissa. Kyse on toimista, joilla on sama oikeusperusta ja jotka vastaavat yhteiseen tavoitteeseen, eli meillä pitäisi olla minimivaatimuksia, jotka liittyvät henkilöiden oikeuksia rikosmenettelyissä. Tämä on tarpeellista, jotta voidaan varmistaa oikeudellisten päätösten vastavuoroinen tunnustaminen ja poliisi- ja oikeusviranomaisten välinen yhteistyö. Ja tietysti jäsenvaltioilla on oikeus soveltaa vielä korkeampaa suojan tasoa henkilöiden osalta. No sitten kun katsomme direktiiviä, jonka osalta minä olen esittelijä, joka liittyy alaikäisiin, niin mielestäni meidän pitää puuttua tähän asiaan Euroopan tasolla, jotta voidaan taata alaikäisten oikeus oikeudenmukaisen oikeudenkäyntiin. Hehän ovat poikkeuksellisen haavoittuvassa asemassa ja heidän pitää saada erityistakeita. Eli Tämä oikeus tällä hetkellä ei ole riittävästi taattu yhdenmukaisella tavalla ja yhtä tehokkaasti kuin ajatellaan EUta. Jotta voidaan nyt puuttua näihin puutteisiin, niin direktiivissä on jo tiettyjä tärkeitä takeita, ja puhun niistä ihan lyhyesti. Eli oikeus saada tietoa, tämä koskee alianikäisiä sekä niitä, jotka ovat hänen huoltajiaan, ja joka tapauksessa kyse on siis aikuisesta henkilöstä. Sitten oikeus luopua asianajasta, oikeus yksilölliseen arviointiin, jotta voidaan arvioida alaikäisten tarpeita, esimerkiksi lääkärin tarkastus, sitten audio- ja videotallenteet kuulusteluista, sitten erityiskohtelu, mikäli kyse on vapauden ristosta, ja sitten oikeus yksityiselämän suojaan, oikeus olla mukana oikeudenkäynnissä. Tämä koskee sekä alaikäistä että huoltajaa. Eli tässä on jo huomattavia takeita ja työmme kautta voimme vielä syventää niitä ja ehkä myöhemmin pystymme vielä korjaamaan ja täydentämään sitä. Ja nyt meillä on sitten mahdollisuus kuulla millainen kanta on asiantuntijoilla, jotka tulevat eri aloilta. Ja varmasti he voivat sitten antaa meille lisää ajattelemisen aihetta, jotta voimme työstää tätä direktiivitekstiä vielä pidemmälle. Tänään paikalla tohtori Daniel Pikal, joka edustaa kansainvälisen nuoriso- ja perheoikeuden tuomarien liiton Euroopan osastoa, ja kiitän häntä siitä, että hän on tullut valiokunnan kuulemistilaisuuteen. Ja hän on monissa vaiheissa jo käsitellyt näitä aiheita ja uskomme, että hänen puheenvuoronsa on meille erittäin tärkeä. Eli annankin heti hänelle puheenvuoron ja pyytäisin, että puhutte korkeintaan 10 minuuttia ja tällä tavalla voimme noudattaa valiokunnan aikataulua. Ja tohtori Pikal, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja puheenvuorosta. Yritän pitäytyä tässä formaatissa, vaikka on paljon asioita, että haluan sanoa. Ja yritän pysyä tiiviinä, sillä olemme tehneet paljon töitä, siis Euroopan jaostomme, jota edustan tämän kansainvälisen nuoriso- tuomareiden yhdistyksen Euroopan johton puheenjohtajana, ja olemme tehneet eri tahojen kanssa yhteistyötä. Ensinnäkin valitettavasti olemme huomanneet erään asian. Se on havaittavissa myös näissä direktiivihankkeissa, nimittäin direktiivissä käsitellään näitä avustajien määritelmiä mutta siinä ei käsitellä kysymystä, joka liittyy nuorisotuomioistuimien perustamiseen ja erikoistuneisiin tuomareihin, jotka siis keskittyisivät nimenomaan nuoriso-oikeuteen. Tämä on ensimmäinen askel, mutta muutakin voitaisiin tehdä, jos halutaan mennä asiassa pidemmälle. Lisäksi huomasin valitettavasti, että tulevassa direktiivissä ei käsitellä rikosvelvollisuutta tai sitä ikää, mistä lähtien on vastuussa rikoksistaan, mutta toisaalta siinä on maksimi-ikäraja, kun henkilöä pidetään aikuisena. Eli lapsen käsite on abstrakti, mitä tulee soveltamisaloihin. Huomasimme, että tässä on epäselvyyttä, mitä tulee ikärajoihin. Artiklossa 2 ja kolme olisi lisäys, että kaikki teot, joita lapsi tekee ennen kuin on 18 vuotiassa, tämä pitäisi selventää tilannetta. Kuitenkin teksteissä puhutaan hetkestä, jona lasta epäillään tai syytetään, tai lapsi, jona saa, hetkenä lapsi saa tietää, että hän on syytettynä tai epäiltynä, Eli että näissä tapauksissa sovellettaisiin direktiiviä, tämä on tarpeen, mutta pitää tarkentaa, että lapsi, joka on tehnyt tämän rikoksen, voi olla, että hänet on huomattu, että hän on tehnyt tämän teon muutama kuukausi sitten ja sitten täy- tullut täysikäiseksi sillä välin, missä on sitten ristiriitaa Jos nämä tarkennukset lisättäisiin, niin se selventäisi tämän, tai näiden soveltamisalaa. Jos lapsi on siis alle 18-vuotias teon hetkellä, niin on selvää, että direktiiviä pitää soveltaa, kunnes menettely on saatu päätökseen artiklan 2 mukaan. Lisäksi käsittelemme rajoituksia tässä komission direktiivissä, jossa puhutaan siitä, että ei so, tapauksista, joista ei sovellettaisi tätä direktiiviä, artikla 6 sen mukaan muun muassa direktiä ei sovelleta äh, lapsiin, jotka ovat äh, tehneet rikoksen silloin, kun nämä menettelyt eivät johda vankeusrangaistukseen, vaan muihin rajoittaviin toimiin. Tämä sanankäyttö pöv eli voisi luo epävarmuutta, eli että liittyen näihin vankeusrangaistuksiin. Esimerkiksi Ranskan lainsäädännössä, mitä tulee nuorisorikollisuuteen, siinä tavoitteena on, sove- on ö, kasvattaa lapsia. Ja viimeinen toimenpide vasta on asettaa vankeusrangaistus alaikäiselle. Mutta sitähän ei tiedetä menettely siinä vaiheessa, kun prosessi vasta aloitetaan, sillä alussa tuomari yrittää löytää kasvatuksellisen ratkaisun. Eli jos sanotaan, että jos tämä ei nyt päädy vankeusrangaistukseen, niin direktiivi ei sovelleta. Tässä on jotain, mikä ei ole normaalia. Ja nämä rajoittavat toimenpiteet, mitä ne ovat? Jos kyse on toimenpiteistä, jossa henkilön vapaus menetetään, esimerkiksi vankeusrangaistus niin on kummallista, ettei voitaisi soveltaa menettelytakeita näissä tapauksissa. Esimerkiksi Belgian lainsäädäntö sen mukaan alaikäisten tapauksissa 16-vuotiaaksi asti ei ole mahdollisuutta antaa vankeusrangaistus, on vain kasvatuksellisia toimia, mutta kuitenkin tämä alaikäinen voidaan sulkea keskukseen tai laitokseen, jossa hänen, jossa hänen vapautensa on riistetty, mutta direktiivi ei siis, ei siis sovelleta, koska se kyseessä ei olisi olisi vankeusrangaistus. Mielestäni oikea tapa määritellä olisi käyttää tätä vapauden riiston määritelmää tai vapauden menettämisen määritelmää. Mitä tulee asianajajiin, asianajan avun pakollisuuteen, siitäkin puhutaan artiklassa 6. Eli tästä ei pitäisi pystyä luopumaan valtiot. Pitävät huolta siitä, että lasta avustaa asianajaja mutta 6bn mukaan tilanteissa, jossa heitä kuulustellaan poliisin tai muun toimijan toimesta, kyllä, mutta paitsi jos tämä on suhteetonta, ottan huomioon seuraavat olosuhteet, ja näitä olosuhteita on sitten esimerkiksi se, että tilanne on monimutkainen, että olisi enimmäisrangaistus, eli tässä on useita elementtejä, joita pitäisi pohtia prosessin alusta asti, mutta kaikessa tapauksessa ei ole mahdollista. Sanotaan, että asia oli monimutkainen tai juttu oli monimutkainen, mutta sitten tutkimuksen aikana selviää lisää asioita, jotka monimutkaistavat tutkimusta, joten eikö siinä tapauksessa sitten sovelleta direktiiviä ja miten sitten on asianajan läsnäolon laita. Ja kohta pikku B, kun he ovat menettäneet vapautensa, jos, se on, jos tämä on kuitenkin lyhytkestoista vapaudenmenetys ja jos, mikä on tämä, että sen pitäisi olla lyhytkestoinen, mikä, mitä tämä tarkoittaa, ajatellaan, että alussa vapaudenmenetys on lyhytaikainen, mutta mitä on lyhytaikaista, muutama tunti, päivä, viikkoja, tässäkin kohtaa, ei tiedetä mitä tällä tarkoitetaan tällä kestolla, ja tämä määritelmä on epätarkka. Läsnä, ö, asianajan läsnäolo muistetaan että EU-ssa oli tämä Salduusin tapaus vastaan Turkki. Me huomattiin, että tämä läsnäolon täytyy tapahtua todellisuudessa, eikö kyseessä, täy, tä, kyseessä täytyy olla asianajan todellinen läsnäolo. Ja usein mainitaan muun muassa tieliikennelakirikkomukset tai ö, alaikäisten muut rikkomukset. Täytyy olla järkevä ja maltillinen siinä, kun käytetään tätä kriteeriä. Esim. Saksassa oli tapaus, jossa heillä sanotaan, että 70 prosenttia näistä tapauksista päättyi ilman muodollista tuomiota, jossa siis sydettynä on alaikäinen. Kyse on suhteellisen arkipäiväistä tapauksista. Kuitenkin oikeusavun täytyy tulla varmistettua ja vahvistettua Eli se ei eroa tapauksista, jossa puhutaan täysikäisestä. Pitäisi olla kuitenkin tarkempi siitä, että asianaja on tosiasiassa läsnä. Ja myös hänen palkkaamisensa pitää varmistaa, mitä tulee artiklat 7, 7 8 ja 9, eri henkilöllisyyden arvioinnit. Asiantuntijoiden pitää nämä suorittaa. Ja mukana pitää olla myös lääketieteen ammattilaisia, jos tarpeen, jos ei, niin ei. Ja eri valtioissa, esimerkiksi Saksassa, Italiassa, Ranskassa, on tiettyjä kasvatusmenetelmiä, joilla tätä työtä voidaan suorittaa. Ja sitten lääkärin tarkastus, jonka tekee lääkäri, sellaista tarvitaan komission tapauksissa, mutta neuvosto on rajoitetumpi tässä kannassaan annetaan ta- esimerkkejä tapauksista, joissa tämä ei olisi tarpeen tai pitäisi todistaa, että psyykkinen tai fyysinen tila tällä lapsella oikeuttaa sen, mutta perusteluihin tarvittaisiin ehkä lääkärin tarkastus, joten tämä on täysin ristiriitaista. Eli pitää tehdä lääkärin tarkastus, jotta saadaan tietää, että onko lapsi fyysisesti ja psyykkisesti terve, mitä tulee kuulusteluihin, Eli on nämä audiovisuaaliset nauhoitukset, johon kuuluu myös rajoituksia. Pitää paikkansa esim. Saksa, kun tästä keskusteltiin. Tässä huomataan, mitä, mikä uhreiden intresseissä on, jos, jos heitä nauhoitettaisiin. Huomaan, että aika on loppumassa. Lopetan ihan kohta. Tämä tulee erityiskohteluun vankeudessa, vankeusolosuhteet eivät ole kehittyneet paljon, tai niitä, niistä ei puhuta paljon näissä hankkeissa. Erityisesti artikla 12, aikuisen ja lapsen erottelu, mutta on myös porsaa reikiä tai ehtoja, joita voidaan sitten kiertää. Huomaan, että aikani loppuu, minulla oli muutakin sanottavaa, mutta ehkä sitten kysymyksiä tulee. Kiitos. Sì, grazie, grazie. Kiitoksia tohtori Pikal. Hän teki hyviä huomioita ja varmasti voimme sitten keskustelussa syventää näitä asioita. Ja seuraavaksi saa Vanja Patane, joka on Katanian yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan professori. Kiitoksia myöskin teille siitä, että olette hyväksyneet kutsumme ja Voisitteko puhua korkeintaan 10 minuuttia? Kiitos. Kiitoksia tästä kutsusta. Lähden heti yhdestä odottamuksesta. Kaikki takeet aiheuttavat rajoituksia vallankäytölle. Eli näitä asioita pitää säännellä ottaen huomioon arvot, joita on tarkoitus suojella. Rikosoikeuden alalla kyse on siitä, millainen uhraus tehdään, kun halutaan edetä rikosmenettelyissä ja täytyy valvoa perusoikeuksia. Eli kun ajatellaan näitä minimivaatimuksia ja millä tavalla voidaan todentaa nämä asiat ilman, että ne rikkovat henkilön perusoikeuksia. No kun lähdetään tästä, niin haluaisin heti korostaa tärkeää aihetta mielestäni. Eli kaikki toimet, joita analysoidaan, kun mietitään näitä ongelmakohtia direktiiviehdotuksessa, niin tällä hetkellä meillä ei ole mitään normatiivisia indikaattoreita, jotka osoittaisivat täsmällisesti, millaisia piirteitä on alaikäisten oikeudenkäynneissä. Ja jos ajatellaan Euroopan, eurooppalaista peruskirjaa tai kansallisten lainsäädäntöjen osia, mutta meille ei ole vielä määritelmä siitä, mikä on alaikäisten oikeudenmukainen oikeudenkäynti. Eli kun ajatellaan tätä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä alaikäisten osalta, niin on kiinnitettävä huomiota siihen, että tämä liittyy aina hyvin perustavanlaatuiseen kysymykseen. Eli oikeusmenettely, myös silloin kun syytettynä on alaikäinen, se ei saa menettää piirteitään, jotka liittyvät siihen, että katsotaan, kuka on rikosoikeudellisessa vastuussa. Meidän on pidettävä huolta siitä, että rikosoikeudelliset menettelyt alaikäisten osalta eivät tule käytetyiksi mahdollisuutena toimia – sosiopedagogisella tavalla. Kyse on kognitiivisesta menettelystä ja oikeudellisesti se on määritelty äh, tietyllä tavalla. Ja kun ajatellaan oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä ja sen määritelmää, se koskee myöskin alaikäisiä. Ja lähtökohta, jotta voidaan taata päätöksen oikeudenmukaisuus. Ja kaikki poikkeukset tietysti johtavat siihen, että takeet heikentyvät. Ja kun otetaan huomioon nämä yksittäiset takeet, joista direktiivissä on puhuttu, meidän täytyy muistaa, mikä on näiden takeiden tarkoitus. Tällä tavalla voidaan sitten muokata näitä poikkeuksia, ja on hyvin vaarallista, vaikkakin se on väistämätöntä, että myönnetään näitä poikkeuksia liikaa tai liian laajalla, laajoina, koska meidänhän täytyy aina pitää mielessä alaikäisen etu, koska se on käsite, joka täytyy aina pitää mielessä tässä direktiivissä ja muissakin asia, kansainvälisissä asiakirjoissa. Eli alaikäisen edut, se on liian laaja käsite ja sitä ei pystytä selkeästi määrittelemään, mutta se kuitenkin antaa tuomarille hyvin laajan päätäntövallan. Eli meidän täytyy miettiä, että kaikki poikkeukset eivät aina ole perusteltuja, kun otetaan huomioon alaikäisen edut. Meidän täytyy miettiä näiden poikkeuksen laajuutta ja sen mukaan voidaan sitten muokata tätä soveltamisalaa. No sitten asiat, jotka mielestäni saattavat olla merkittäviä kun tehdään näitä valintoja tässä direktiivissä. Siinähän on joka tapauksessa ongelmallisia kohtia. Ensinnäkin soveltamisala direktiivissä. Artiklassa 2 todetaan, että menettelyt, jotka liittyvät kouluttamiseen, eivät kuulu tämän direktiivin soveltamisalaan. Eli tällä tavalla voidaan kiertää sääntöjä, jotka liittyvät näiden epäiltyjen tilanteeseen. Eli tässä nyt ei puhuta mistään pienistä rikkeistä, jotka eivät kuulu rikosoikeuden piiriin. Ja sitten on tilanteita, joissa alaikäinen on tehnyt asian, joka kansallisessa lainsäädännössä on rikos, mutta mitä nyt sanoisin, se ei kuitenkaan sitten ole mukana näissä menettelyissä, joista voidaan sitten rikosoikeudellinen seuraamus, vaan ne saattavat johtaa jonkinlaisen rajoittaviin toimiin, esimerkiksi suojatoimet, oikaisevat toimet, jotta voidaan varmistaa alaikäisen oikeanlainen käytös. Eli haluaisin varoittaa tästä vaarasta alaikäisten osalta tämä epämuodollistaminen tämän toiminnan osalta saattaa olla tulla nähdyksi perusteluna sille, että heikennetään näitä takeita. Näin ei saa olla. Alaikäisten osalta meidän täytyy ylläpitää ei-muodollista toimintatapaa, kun valvotaan ja alaikäisen etuja ja katsotaan näitä poikkeuksia. No, riippumatta kontekstista, joissa näitä vapauden ristoja toteutetaan ja mikä nimi sitten annetaan näille eri toimille, jotka voivat johtaa henkilökohtaisen vapauden riistämiseen. Mielestäni näissä tapauksissa meillä pitää olla joka tapauksessa käytössä nämä direktiivin mainitsevat takeet. En nyt tiedä, onko se mukana nyt näissä asioissa, jotka ovat mukana direktiivissä. Mutta kun puhutaan näistä kouluttamistoimista, jotka saattavat rajoittaa henkilökohtaista vapautta, ja ne liittyvät myöskin syytteeseen asettamisikärajoihin, eli nämä age thresholds, ikärajat, jotka liittyvät syytteeseen asettamiseen tai rikosoikeudelliseen vastuuseen. Meidän täytyy katsoa, että nämä nimikkeet eivät johda siihen, että voidaan kiertää näitä takeita. Eli mielestäni nämä direktiivin takeet on sovellettava kaikissa tapauksissa, joissa sovelletaan rajoittavia toimia tai kielteisiä seuraamuksia alaikäisille – Eli ne saattavat tulla toimia, mitkä hyvänsä toimet, jotka vaikuttavat henkilön kehitykseen, tai sitten toimia, jotka, vaikka ne eivät sinänsä ole rikosoikeudellisia seuraamuksia, mutta siitä huolimatta niihin saattaa implisiittisesti liittyä olettamus vastuusta – Eli kaikki vaihtoehdot tuomioille, jotka sinänsä eivät rajoita henkilökohtaista vapautta, niissä on mukana kuitenkin käsitys henkilökohtaisesta vastuusta. Sitten yksilön ja alaikäisten vastuu. No, tämä yksilöiden arviointi on keskeisen tärkeä, jotta voidaan soveltaa sääntöjä kaikkien päätösten osalta, joita tehdään menettelyissä ja kaikissa päätöksissä, joita tehdään joiden, ja joiden avulla voidaan saada aikaan yksilöllinen päätös. Eli meidän pitää katsoa alaikäisen henkilökohtaisia piirteitä, ja siksi direktiivin artiklassa 7, no siinä ei selkeästi ole todettu, mitkä ovat tämän arvioinnin tavoitteet, mutta niiden avulla voidaan sitten katsoa, mitä vaihtoehtoja sovelletaan menettelyn aikana ja sen jälkeen, myöskin silloin, kun ei ole tehty lopullista päätöstä vastuusta, ja myöskin kun sovelletaan näitä varotoimenpiteitä menettelyn aikana, niissä on otettava huomioon yksilöity arviointi. Ja sitten alaikäisten oikeudet oikeudenkäynnin aikana. No, tämähän liittyy sitten ajatukseen, että alaikäisen mahdollisuus hyödyntää oikeuksiaan riippuu siitä, millä tavalla hän pystyy tietoisesti olemaan mukana menettelyssä. Eli kun on näitä lisätakeita, joista puhutaan direktiivissä, niistä tulee välttämättömiä ehtoja, ei pelkästään alaikäisellä, vaan uskon, että kun alaikäinen on mukana tässä prosessissa, se on erittäin tärkeää myöskin tuomioistuimelle ja tuomarille, koska se, että paikalla on alaikäinen, se saattaa antaa tiettyjä indikaatioita, jotka ei pystytä havaitsemaan ainoastaan tässä yksilöidyssä arvioinnissa. Ja sitten tässä viitataan myöskin siihen, että erityishuomioita pitää tässä arvioinnissa kiinnittää alaikäisiin, jotka ovat mukana rikollisessa toiminnassa ja jotka ovat myös ihmiskaupan uhreja. Täytyy muistaa, että usein kyse on alaikäisistä, jotka ovat ilman huoltajaa. Ja tässä täytyy miettiä, mitä vaikutuksia esimerkiksi maahanmuutolla voi olla näihin henkilöihin. Ja he ovat riski riskissä joutua mukaan rikolliseen toimintaan, mutta riskinä on myöskin, että he joutuvat näiden rikollisten toimintojen uhreiksi. Sitten kun ajatellaan vanhempien vastuuta ja oikeus saada tietoa näistä tilanteista, tämä on artikla 5 direktiivissä ja olla mukana oikeudenkäynnissä artikla 15. Nämä ovat kaksi sääntöä, jotka viittaavat näihin vaatimuksiin, joka liittyy vanhempien velvollisuuksiin. Eli tässä täysin otetaan huomioon se, millä tavalla voidaan tukea alaikäistä tietyissä valinnoissa, jotka saattavat vaikuttaa hänen tilanteeseensa oikeudenkäynnissä. Ja myöskin pitää antaa psykologista apua. Ja tästä syystä, kun puhutaan ihanteellisesta aikuisesta, joka voi vastata alaikäisestä, niin meillä on myöskin sääntöjä, jotka liittyvät alaikäisen tekemiin valintoihin. Sitten se, että huoltajalle on annettava tietoa, niin olen täysin samaa mieltä, heidän on saatava tietoa näistä menettelyistä. Mielestäni tähän pitäisi ottaa mukaan velvollisuus antaa antaa tietoa näistä menettelyistä. Ja tällä tavalla jollain tavalla sanktioidaan siitä, että näitä välitysvelvollisuuksia ei ole noudatettu. Nämä usein johtavat sitten sanktioihin rikkomustapauksissa ja sitten se, että asianajan on pakko olla paikalla. Joka tapauksessa, joissa voidaan soveltaa direktiiviä. Siihen ei pidä antaa mitään poikkeuksia, vaan kaikissa tapauksissa, joissa sovelletaan direktiiviä, silloin asianajan on oltava paikalla. Ja sitten nämä koulutukselliset toimet. No kello on jo paljon, en nyt jatka tästä pidemmälle, mutta näillä koulutustoimenpideillä täydennetään tai korvannetaan esimerkiksi vankeusrangaistus tai muita sanktioita. Meidän täytyy olla varovaisia, koska jos näihin asioihin ei kiinnitä huomiota, niin silloin ei voida soveltaa näitä koulutuksellisia toimia alaikäisiin. Kiitos. Kiitoksia. Tässä nyt lyhyessä ajassa tuli jo paljon tietoja ja tässä oli oikeudellisia kysymyksiä, jotka ovat hyvin tärkeitä ja mielenkiintoisia, eli kiitoksia professorille. Jos nyt on sitten kysymyksiä, niin annan nyt kollegoille mahdollisuuden esittää kysymyksiä, että voimme syventää tätä keskustelua. Eli seuraavaksi edustaja Jackin, olkaa hyvä. Thank you very much, Madam Chairperson. Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Jos sallitte, niin pari kysymystä asiantuntijoillemme. Kysyisin vierailtamme seuraavaa tähän ikäkysymykseen rikosoikeudessa vastuumielessä. Lapset määritellään alle 18-vuotiaaksi henkilöiksi. Eli tämä on tehty näin, vaikkakin jossakin jäsenvaltioissa tämä ikäraja on asetettu 17 vuoteen. Toisaalta taas komissio on päättänyt olla puuttumatta tähän ikärajakysymykseen, vaikkakin kaikki jäsenvaltiot omavat lainsäädännössä määräyksiä tähän liittyen. Useimmat jäsenvaltiot pitävät ikärajaa 14-15 vuoden tasolla vain muutamassa tämä on vielä alhaisempi. Joten nyt kysyisinkin asiantuntijoiltamme sitä, että pitäisikö tätä rikosoikeudessa vastuun vähimmäisikärajaa laskea ottaen huomioon nämä tietyt seikat. Ja sitten toinen kysymys, joka liittyy iän arvioimiseen, jos lapsella ei ole henkilöllisyystodistusta tarjottavanaan. Jos tässä tapahtuu virheitä, niin se saattaa johtaa ongelmiin. Toinen vaihtoehto on kuitenkin se, että jos yliarvioidaan ne lapsen ikää, niin se saattaa johtaa siihen, että lasta käsitellään aikuisena ja silloin kyseinen lapsi ei voi nauttia riittävästä suojan tasosta. Mitä asiantuntijamme ovat mieltä siitä, että lasten ikää määriteltäessä käytettäisiin Euroopan laajuisesti yhtenäistä menettelytapaa. Kiitoksia. Sitten on vielä yksi kysymys. Ehkä kuulemme vielä toisen kysymyksen ja sen jälkeen asiantuntijamme voivat vastata. Eli seuraavaksi Lambert, olkaa hyvä. Thank you and, and thank you to... Uh, Paljon kiitoksia. Kiitokset asiantuntijoillemme. Yksi kysymys liittyen pidätykseen. Tässä pitäisi tehdä ero aikuisen ja nuorten aikuisten välillä. Miten tällaista ratkaisumallia voidaan perustella? Me pidetään 18 ikävuotta rajana Eli silloin nuori muuttuu ikään kuin aikuiseksi. Ja sitten näiden rikkeiden määrittely. oikeastaan hän täällä todettiin, että rikkomukset, jotka johtavat rikosrekisteriotteen merkintään, niin pidetäänkö tällaista tekoa vielä rikkeinä. Ja oletteko sitä mieltä, että tässä on olevassa eriäväisyyksiä komission ja neuvoston tulkintojen välillä? Kiitoksia. Bene, grazie. Abbiamo ancora un'altra... Eh, Kiitos. Vielä yksi kysymys. Watsenberg. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, καταρχάς να ευχαριστήσω για τις εξαιρετικά χρήσιμες πληροφορίες που πήραμε. Kiitos. Haluaisin kiittää teitä hyvin hyödyllisestä tiedosta, jota saimme puhujilta. Pitäisikö meidän olla huolestuneita rikkojen iästä, näiden rikollisten iästä, kun he tekevät erilaisia, suorittavat erilaisia rikoksia – ja mitä jos uhrit ovat alaikäisiä jäsenvaltioissa on eri lais, ö, oikeudellinen lähestymistapa näihin rikoksentekijöihin riippuen, ovatko he alaikäisiä vai eivät ja mikä heidän ikänsä on. Jos rikoksentekijä on 10-vuotias, häntä kohdellaan eri tavoin kuin jos on 12-vuotias tai 14-vuotias. Minun maassani Kreikassa tilanne vaihtelee, tai tämä vaihtelee. Ja olen varma, että tämä on samoin myös muissa valtioissa. Emmekö voisi yrittää löytää yhteisen vaan tässäkin, mitä tulee alaikäisiin? Kun puolustetaan alaikäisten etuja, mitä tuomari sanoo, niin tämä on hyvin väliä käsite tässä, ja meidän pitää yrittää määritellä tämä, sillä tuomarin pitää saada tarvittavat tiedot, jotta hän voi päättää, mitkä, mikä on alaikäisen intresseissä, mutta jos kyseessä on maahanmuuttaja ja ei ole täysin varmaa, onko henkilö alaikäinen vai ei, joku voi ilmoittaa väärän iän ja voi olla mahdotonta saada selville, onko tämä henkilö rikosoikeudellisessa vastuussa vai ei, ja missä määrin hän on tässä vastuussa, onko hän siis alaikäinen vai ei, on hyvin vaikeaa tutkimuksen suorittaville viranomaisille ja tuomaristolle määritelläänkö tämä henkilö alaikäinen vai ei. Voin kuvitella, että näiden tekijöiden määritteleminen tulee hyvin vaikeaa, mutta olen varma, että pystymme tekemään, antamaan parasta panoksemme. Kiitos. Kiitoksia näistä kysymyksistä. Ja sitten viramme saavat vastauspuheenvuorot ja pyytäisin, että puhutte kukin korkeintaan viisi minuuttia. Ja ensimmäiseksi puheenvuoron saa Pigal. Oui, euh, je vais commencer à répondre, mais ma collègue... Aloitan vastaamisen, sitten kollegani voi täydentää. Mitä tulee rikosoikeudellisen vastuuseen, niin mandaatti, joko annetaan komissiolle sen mukaan. Tässä on käsitelty tätä kysymystä, mutta pitää paikkansa niin kuin meillä muistutti arvoisa parlamentin jäsen, niin vaihtelua on äärimmäisen paljon jäsenvaltioiden välillä EU:ssa, sillä tietyissä valtioissa pidetään esim. Belgiassa ollaan sitä mieltä, että 18-vuotiaaksi asti pitää käyttää kasvatuksellisia keinoja, vaikkakin 16-vuotiaasta lähtien tämä henkilö saatetaan lähettää aikuisten tuomioistuimeen tässä onkin tällainen ongelmallinen, tai sitten toisissa valtioissa, esim. Englannissa, siellä taso on hyvin alhainen, alhainen olisiko 10-vuotiaasta jopa alhainen 7-8-vuotiaasta lähtien. On eräs kuuluisa tapaus, jonka muistatte muutaman vuoden takaa, joten vaihtelua on 7-8-18 vuotta, joten tämä on suuri ongelma pitää paikkansa. Tämän takia ehkä komissio ei ole halunnut käsitellä tätä asiaa, sillä siinä on valtavasti työtä yhtenäistää näitä kaikkia näkökohtia. Sillä on eri välineitä, menettelytapoja, moninaisia EU:ssa. Mutta olen sitä mieltä, että olisi ollut toivottavaa, asettaa tiettyjä ikäkynnyksiä, ikärajoja. Esim. 10-vuotias lapsi, hän ei ole sama asia kuin 17,5-vuotias nuori. Esimerkiksi Ranska, mitä tulee alaikäisiin alle 13-vuotias, häntä ei voida tuomita hänelle voi antaa rangaistusta, siis alle 10 10-13-vuotiaalle voidaan vain kohdistaa kasvatuksellisia toimia. Mutta sitten on toinen ikäharukka 13-16 vuotta, silloin alaikäinen henkilö, häntä, hänen ei voida kohdistaa kaikkein vakavimpia toimia, eli jos tuomioistuin tuomitsee hänet, niin hänet tuomitaan lievemmin kuin jos hän olisi ikä, aikuinen. Sitten on 16-18-vuotiaat, silloinkin on lieventävä asianhaara, joka on alaikäisyys, mutta poikkeuksia on, jos tuomioistuin niin päättää. Eli tässä esimerkkejä muissa valtioissa on myös näitä vaihtoehtoja. Tässä kaikki. Allora, ehm, cercherò di sintetizzare. Niin, Yritän nyt puhua lyhyesti. Ei pala näihin kohtiin, joista esititte kysymyksiä. No ensinnäkin ikäraja, joka liittyy rikosoikeudelliseen vastuuseen. Tämä ongelma on tosiaan hyvin keskeinen, kun ajatellaan, miten voidaan yhtenäistää näitä takeita Euroopan tasolla. Jokainen maa on tehnyt omat valintansa. Direktiiviehdotuksessa ei puututa näihin ikärajakysymyksiin. Mutta tämä ongelma on mielestäni vielä suurempi koska kyse ei ole siitä, että muodollisesti määritetään jokin vähimmäis- tai enimmäisikä, vaan ongelma on se, että ymmärretään, mitä voidaan tehdä alaikäiselle, joka on tämän minimi-iän alapuolella. Jos on tällainen alaikä koskien rikosoikeudellista vastuuta, jos on vaikka 14 vuotta, ja sitten erinäisin toimin, jotka muodollisesti eivät ole rikosoikeudellisia, että rajoitetaan – tai vähän riistetään jonkun henkilön vapaus ja vedotaan näihin kasvatuksellisiin toimiin, toimiin, jotka liittyvät henkilöön, joita ei voi asettaa syytteeseen, niin silloin tähän liittyy samoin, samoin tämä takuongelma. Ja sitten tämä enimmäisikä 17-18 vuotta. No, tästä on tehty kansainvälisiä sopimuksia ja yleensä henkilö on alaikäinen, mikä henkilö, joka on alle 18-vuotias. Sitten direktiiviehdotuksessa sanotaan, että takeita ei sovelleta tämän henkilön iän mukaan, vaan sen henkilön mukaan, jolloin henkilö asetetaan syytteeseen ja jolloin häntä tutkitaan. Toisissa maissa kansallisessa lainsäädännössä on määritelty, että henkilö liittyy tai on alaikäinen, tai siis tämä rikoksen tapahtumahetki määrittelee sen, pidetäänkö henkilö alaikäisenä vai ei. No sitten, miten käsitellään alaikäistä, jonka osalta kuitenkaan ei pystytä varmistamaan ikää. Tämä on merkittävä ongelma, Esimerkiksi Italiassa, tämä nyt on yksi esimerkki omasta maastani, mutta tämä saattaa olla suuntaantava. Eli Italiassa on mahdollisuus määritellä alaikäinen, eli hänen täytyy todistaa se, ja jos näitä tietoja ei ole saatavilla, esimerkiksi sormenjälkiä, jotka löytyisivät jostain kansainvälisestä tietokannasta, niin silloin on mahdollisuus tehdä hänelle tutkimus. Esimerkiksi katsotaan, miten luusto on kehittynyt. Jos on epäilyksiä, jos henkilöä epäillään alaikäiseksi, mutta ei kuitenkaan olla varmoja henkilön iästä, silloin hänet aina oletetaan alaikäiseksi. Ja sitten viimeinen asia. Millä tavalla voidaan käsitellä näitä nuoria aikuisia? Tästähän puhuttiin. Eli nämä nuoret aikuiset sekin on häilyvä määritelmä. Tässäkin on erilaisia sääntöjä eri maissa. Joissain maissa sovelletaan alaikäsääntöjä ja joissa toisissa maissa on sitten erityinen kategoria nuorille aikuisille. Mutta mielestäni tässä nyt keskeistä on se, että erityiskohtelu ja nämä vahvistetut takeet liittyvät siihen, että nämä henkilöt ovat syyllistyneet rikokseen tai ovat nyt tutkimuksen kohteina rikosoikeudellisessa menettelyssä liittyen asioihin, jotka ovat tehneet alaikäisinä, niin meidän täytyy nyt muokata näitä sääntöjä ja ottaa huomioon tämän henkilön haavoittuvuus rikoksen tekohetkellä. Ja päätän nyt tähän, koska menin jo aikaraan yli. Kiitoksia professori Patanen ja tohtori Pikal näistä vastauksista. Haluaisin kiittää kaikkia ja nyt sitten annan puheenvuoron takaisin puheenjohtaja Moraisille. Kiitoksia. Thank you very much, Katarina. Kiitos Katarina. Joten nyt siirrymme eteenpäin. Seuraava osiomme kaksi, jossa käsitellään oikeusapua. Puhetta johtaa Dennis de Jong, joka on valikuntamme esittelijä. Lisäksi pyytäisin Emilio Alvarez Salcedoa, joka on Espanjan oikeusministeriön jaostopäällikkö, ja lisäksi Zaza Namoratsea paikalle pahoittelut ääntämisestä, joka johtaa Open Society Justice Initiative-ohjelman Budapestin toimistoa. Eli olkaa hyvä ja tulkaa tänne. and uh, Dennis de Jong is going to take the... Dennis de Jong johtaa puhetta tässä osiossa. Dennis. Thank you very much, uh, Claude. And... Kiitokset sinulle, Claude. Hienoa, että niin monet ovat vielä hereillä ja seuraavat tilaisuutta. Minä yritän pistää vähän vauhtia tähän tilaisuuteen, sillä me olemme tässä noin 10 minuuttia aikataulusta jäljessä. Kuulemistilaisuuden tarkoituksena on kuunnella tärkeitä ihmisiä, joita olemme kutsuneet kylään, jotta he voisivat auttaa meitä. Ja tästäpä syystä ehkä minä lausun muutaman sanan näiden alustusten jälkeen, mutta en tässä näin heti alkuun kerro juuri mitään omasta mietinnöstäni. Eli ensimmäisenä puheenvuoron saa Emilio Alvarez Salcedo, hän tulee Espanjan oikeusministeriöstä ja hän avaa tämän keskusteluosion. Olkaa hyvä. Muchas gracias por... Kiitoksia tästä kutsusta. Edustan Espanjan oikeusministeriötä ja olen tullut tänne puhumaan oike- ilmaisesta oikeusavusta ja puhun ensin oman maani Espanjan järjestelmästä – ja heti aluksi haluaisin sanoa, että minun mielestäni ja oikeusministeriön mielestä Espanjassa meillä on oikeu, ilmainen oikeusapujärjestelmä, joka on laajimpia ja parhaimpia, koska se koskee kaikkia oikeuden tasoja, eikä se koske ainoastaan Espanjan kansalaisia, ei ainoastaan Euroopan kansalaisia, ei ainoastaan henkilöitä, jotka asuvat Espanjassa, vaan koskee kaikkia kansalaisia, jotka jotenkin liittyvät Espanjaan. Ilmainen oikeusapu on oikeusvaltion kulmakivi, jonka avulla oikeutta voidaan toteuttaa myöskin kaikkein haavoittuvimmissa asemassa olevien ihmisten osalta. Meillä on tämä ilmainen järjestelmä ja kansalaisille annetut oikeudet artikloissa 24-25 perustuslaista liittyvät siihen, että Espanja on demokraattinen oikeusvaltio Ja kun ajatellaan näitä perustuslain säädöksiä, ne takaavat sen, että kaikilla ihmisillä on oikeus, oikeus apuun. Tämä on määritelty perustuslaissa. Ja että oikeuden pitää olla ilmaista ja aina pitää kunnioittaa henkilön oikeutta saada apua. Ja tämä määrittelee sitten myöskin oikeudellisen avun meidän täytyy varmistaa se, että otetaan huomioon myöskin talousresurssit ja meidän täytyy varmistaa tämän toimivuus kansallisella Euroopan tasolla. Ja haluaisin sanoa, haluaisin sanoa, että kun on kyse pidätetyistä, siellä on eri ryhmiä, esimerkiksi naisia, jotka ovat joutuneet väkivallan kohteeksi, tai ulkomaalaisia, jotka ovat kansa- asukkaita Espanjassa. Heitä, heitä pitää kohdella eri tavalla, kun ajatellaan, millaista apua heille annetaan. Meidän mallimme on monimutkainen, koska Espanjan valtio on monimutkainen valtio. Meillä on valtion hallinto ja sitten autonomisten alueiden hallinto ja ilmainen oikeusapu Espanjassa on taattu viidessä autonomisessa alueessa, joita vielä ei ole siirretty valtiotasolle. Ja sitten 12 tätä oikeusapua hallinnoidaan alueella. Laki on sama kaikille, mutta toteutus ei, ja siksi myöskin rahoitus on erilaista, koska kaikilla autonomisilla alueilla sovelletaan erilaisia sääntöjä, ja monissa tapauksissa palvelut, joita tuotetaan, saattavat johtaa siihen, että niistä peritään erilainen korvaus. Tämä on todellisuus. Ja haluaisin sanoa, että Espanjassa oikeusapu ei ole help- äh, halpaa. Meillä on tässä muutamia tietoja. Espanjassa viime vuonna oikeusavun oikeusavun maksoi 223 miljoonaa ja yli miljoonaa 600 000 ihmistä autettiin tätä kautta. Ja direktiivi, josta nyt puhutaan, se liittyy lähinnä rikosoikeuteen, ja apua annettiin vangeille, ja se maksoi 44,7 miljoonaa euroa. Ja apua saivat, sai yli 660 000 henkilöä. No, Sitten viittaisin siihen, millainen on Espanjan järjestelmän rakenne. Espanjan rakenne pohjautuu peruspilareille. Ensinnäkin meillä on 39 000 vapaaehtoisjuristia, jotka siis vapaaehtoisesti antavat tätä apua. Ja he pitävät huolta ihmisistä, jotka pyytävät tätä apua. Sitten on toinen pilari, se liittyy perheväkivaltaan, eli naiset, jotka ovat joutuneet parisuhdeväkivallan kohteeksi. Ja Espanjassa meillä on asiantuntijoita, jotka hoitavat näiden naisten asiaa. Ja sitten on apu, jota annetaan vangeille, koska se liittyy nyt, ja tämä liittyy nyt tähän käsiteltävään direktiiviin. Espanjassa ympäri vuoden aina jollekin annetaan ilmaista oikeusapu joka hetkenä. Kyserit on sitten siitä, kuinka monta henkilöä on oikeusapupiirissä, mutta kuten sanoin, kyse on tuhansista henkilöistä, jotka vuoden joka päivä antavat apua näille henkilöille, ja tätä toimintaa täytyy rahoittaa. Ja sitten on muita toimintakuluja, ilmainen oikeusapujärjestelmä Espanjassa ei saa tukea valtiolta, vaan eri järjestöiltä. Ja meillä on tällainen tukijärjestelmä näille asianajajärjestöille. Se toteutuu kolme kertaa vuodessa sekä autonomisella alueella että valtion tasolla sen pohjalta, millaisia palveluita on tuotettu kun ajatellaan vaikka hallintokuluja, ja sitten tarkistetaan, että nämä kulut, joita on tullut, niin ne todellakin ovat todellisia kuluja. No sitten kun katsotaan direktiivin sisältöä, olen nyt tätä silmäillyt, niin tässä on yksi kysymys, joka minulle ei ole ihan selvä. Ensinnäkin haluaisin selventää, että kun katsotaan Euroopan unionin jäsenvaltioita, siellä on hyvin erilaisia oikeusapujärjestelmiä. Ja tällä direktiivillä yritetään yhtenäistää tiettyjä kysymyksiä, mutta se saattaa olla hankalaa. Yksi näistä asioista liittyy tähän eurooppalaisen pidätysmääräykseen. Siihen liittyy hinta. Ei pelkästään taloudellinen hinta, vaan tähän liittyy myös hallinnollisia kustannuksia, hallintokuluja kuluja, joita asiantuntijoiden ja parlamentin jäsenten pitää miettiä, kun tätä direktiiviä muokataan. Eli mitä hyviä puolia todellakin on siinä, että eurooppalainen pidätysmääräys, jota en nyt tiedä mistä se tulee ja keille se toimitetaan, nämä pitää ottaa mukaan laskelmiin, niitä pitää rahoittaa, koska on selvää, että jos Espanja saa eurooppalaisen pidätysmääräyksen, niin silloin se liittyy toimintoihin, joka sitten tulee viime kädessä Espanjan kansalaisten maksettaviksi. Ja maat, joista tulee näitä pidätysmääräyksiä, niissä pitää sitten jonkinlaisen mekanismin kautta määritelmä, rahoitusjärjestelmä, jotta voidaan maksaa korvauksia näistä kuluista, joita tässä tapauksessa on Espanjassa, mutta siis kyseessä voi olla mikä tahansa muukin maa. Esimerkiksi Portugalissa jos siellä, tai Ranskassa, jos sieltä tulee pidätysmääräys, niin kumpi maksaa, Ranska vai Portugali? Tämä täytyy määritellä. No sitten on tärkeä kysymys, joka liittyy henkilöihin, jotka on vangittu. Näistään direktiivissä puhutaan, ja tämä on suuri huolen aihe Espanjan oikeusministeriössä – miten voidaan antaa ilmaista ja laadukasta oikeusapua ihmisille, jotka ovat vangittuina. No, vangitut henkilöt tietenkään eivät voi tulla asianajan luo, vaan asianajan pitää mennä heidän luokseen. Espanjassa ollaan nyt muokkaamassa tällaista oikeusapujärjestelmää vankiloille, ja me katsomme, että ilmainen oikeusapu saavuttaa myöskin vangit, mutta siihenkin liittyy kustannuksia. Kaikissa vankiloissa pitää määritellä jonkinlainen sopimus asianajajoiden kanssa, jotta he voivat auttaa näitä vankeja, jotka heidän apuaan tarvitsevat. Sitten ulkomaalaiskysymys. Espanjassa, Espanja on rajavaltio. Tämä on hyvin tärkeä kysymys. Tämä liittyy tähän edelliseen kysymykseen, eli lapsiin, alaikäisiin Useinhan kyse on alaikäisistä ulkomaalaisista. Ja jos nämä henkilöt käännetään rajalta tai palautetaan omaan maahansa, Espanjassahan näillä ihmisillä on oikeus saada ilmaista oikeusapua. Kuka tahansa henkilö, joka on Espanjan rajojen sisäpuolella, saa tällaista apua. tällaiset henkilöt, jotka pidätetään Espanjan alueella, heillä on oikeus ilmaiseen oikeusapuun, ja jos he ovat alaikäisiä, niin heillä on myöskin sitten saada sosiaaliviraston apua. Eli halusin nyt viitata näihin kysymyksiin. En nyt halua liikaa mennä yksityiskohtiin, mutta lopuksi haluaisin sanoa yhden tärkeän asian. Ilmainen oikeusapu ei ole ilma, se, siihen liittyy kustannuksia, jotka ovat huomattavia. Espanjassa budjetista yritetään saada mahdollisimman paljon tukea näille toimille, jotta tätä tukea voidaan antaa kaikille kansalaisille. Meillä on ollut kasvun, hyvin paljon kasvua tällä alalla, jopa 8 prosenttia vuodessa, ja joillain autonomisilla alueilla tämä lukema on vähentynyt ja toisilla kasvanut. Mutta joskus asianajajien työ on hyvin sankarillista, koska hyvin vähän varoin he tuottavat palvelu, palveluja saaduille tuhansille ihmisille, jotka muuten eivät saisi tehokasta oikeudellista apua. Kiitos. Thank you very much. I think it was a... Paljon kiitoksia. Tämä oli selkeä pohja varmaankin vilkkaalle keskustelulle ja toinen puhuja varmaan jatkaa tästä. Toinen vieraamme on Sasa Namoratsa. Hän on Budapestin yksikön puheenjohtaja, eli Open Society Justice Initiative-hankkeen Budapestin yksikön puheenjohtaja. Nyt annan teille puheenvuoron ja pyydän, että pidättäydytte tässä puheajassa, eli kymmenisen minuuttia. Olkaa hyvä. Paljon kiitoksia tästä mahdollisuudesta puhua täällä teille ja kertoa teille näistä asioista, kun keskustelet kahdesta tärkeästä asiasta, eli syytetyn oikeuksista. Viime vuosien aikana unionissa on pyritty todellakin kaikissa jäsenvaltioissa parantamaan tilannetta ja on hyväksytty tärkeitä, kolme tärkeää direktiiviä. Muutama huomio kansalaisyhteiskunnan näkökulmasta. Oma järjestöni on viimeisen 15 vuoden ajan käsitellyt oikeusapukysymystä. Meillä on olemassa hankkeita, joilla annetaan ensivaiheen oikeusapua ja tarkoituksena on äh, toteuttaa vertailevaa analyysiä jäsenvaltioiden kesken ja katsoa, miten tätä verkostoa voidaan kehittää entisestään. Ja meillä on jäsenjärjestöä 18 jäsenvaltiosta. Ja tarkoituksena on varmistaa, että alalla on käytössä vahvoja direktiivejä. Toukokuussa Justitian verkoston kanssa järjestimme 40 asiantuntijan kanssa pyöräpöydän keskustelu. Siellä oli politiikkaa paikalla, kansalaisyhteiskuntaa, edustajia kaikkialta Euroopasta ja tarkoituksena katsoa, mitä he ovat mieltä näistä oikeusapuun liittyvistä direktiiviteksteistä ja suosituksista. Keskustelu johti muutamiin päätelmiin. Ensinnäkin korostettiin sitä, että direktiivillä on keskeinen rooli ja paljon tärkeää työtä on tehty. Korostettiin, että on tärkeää varmistaa, että määräykset ovat vakaita. Toisaalta oikeusapudirektiivi liittyy suoraan oikeusapuoikeuteen. Eli järjestelmässä ei ole mitään järkeä, jos syytetyllä ei ole oikeutta oikeusapuun tai asianajajaan. Vuonna 2003 komissio aloitti asian käsittelyn ja silloin pidettiin tätä periaatetta yhtenä keskeisempänä ja myöhemmin todettiin, että nämä asiat pitäisi hoitaa niin sanotussa C-toimenpiteessä. Vuonna 2010 komission asian pyysi asiantuntijoita tarkastelemaan sitä, että miten käsiteltäisiin tätä C-toimenpidettä. Minä ja kollegani olimme mukana näissä keskusteluissa. Komissio ehdotti, että direktiivi jaettaisiin kahteen erilliseen direktiiviin, ja nyt meillä on olemassa C1, joka hiljattain hyväksyttiin, ja C2, niin sanottu C2-direktiivi, josta paraikaa keskustellaan. Kolmanneksi oltiin samaa mieltä siitä, että tällä hetkellä meillä on olemassa aika lailla tilkkutakkimainen lähestymistapa ja tarkoituksena olisi ottaa huomioon eri asiat. Ongelmana on se, että jos meillä ei ole laajalaisempaa lähestymistapaa käytössä ilman suojatoimenpiteitä, niin direktiivistä tulee pelkkää sanaa helinää. Eli laadukas, korkealaatuinen oikeusapu on erittäin tar- tärkeää oikeuksia vaalittaessa. Ja monissa jäsenvaltioissa juuri ongelmana on tämä oikeusavun tarjoamisen mahdollisuus. Eli tällä hetkellä ei voida vielä varmistaa, että direktiiviä voitaisiin panna täysipainoisesti täytäntöön ja oikeusapua ei tarjota juuri lainkaan. Vielä lyhyesti direktiivin soveltamisalan tarkoituksena on rajata soveltamisalaa suhteessa oikeusapudirektiiviin soveltamisalan liittyen. Eli kyse on siitä, että vain ja silloin, kun henkilö on pidätetty, niin riippumatta rikoksesta tai syytteistä, niin hänelle ei välttämättä anneta oikeudellista apua. silloin kun ensivaiheen, tai milloin ensivaiheen oikeudellinen apu päättyy, niin sekään ei ole selvää. Voi olla, että joku ei voi saada oikeusapua laisinkaan, mutta kuitenkin hänen pitäisi osallistua poliisikuulusteluun hyvinkin lyhyellä aikavälillä, joten tässä täytyy varmistaa, että siihen mennessä, kun syytetty tulee tuomioistuin käsittelyyn, niin hänellä pitäisi olla oikeus oikeusapuun, mutta oli miten oli. Ensivaiheen oikeusapu pitäisi olla tarjolla, kunnes ihmisellä on oikeus tai mahdollisuus kääntyä oikeudellisen avunantajan puoleen. Ja täällä on keskeinen merkitys sen suhteen, miten laadukkaasta oikeudellisesta avusta on kyse. Mitä tulee oikeusapudirektiiviin, niin tässä pitäisi tietenkin huomioida myöskin direktiivi, jossa puhutaan oikeudesta asianajajaan. Mitä tulee kustannuksiin, niin kustannukset pitäisi maksaa takaisin mikäli kyseisellä henkilöllä on oikeus oikeusapuun, mutta tämä on erittäin ongelmallista, sillä tämä korvausmahdollisuus, sitä ei mainita laisinkaan direktiivitekstissä. Ja tämä voi myöskin omilta, omalta osaltaan vaikuttaa itse oikeuskäsittelyyn ja meillä on näyttöä siitä, että tämä on ihan perusteltu huolenaihe ja tästäpä syystä ehdotammekin, että tätä maksupalautusasiaa ei pitäisi direktiivissä mainita laisinkaan. Ja mitä sitten tulee kolmanteen asiaan, eli laatuun ja riippumattomuuteen, mitä näihin tulee, niin ne mainitaan myöskin suosituksemme Asiantuntijat esittivät lukuisia esimerkkejä siitä, minkälaisia ongelmia saattaa syntyä. Poliisi esimerkiksi nimittää syytetylle yksipuolisesti oman asianajajan. Laatu liittyviäkin huolenaiheita kokouksessamme esitettiin. Ja kokouksessa todettiin muun muassa, että useimmissa jäsenvaltiossa on aika lailla puutteelliset laadun varmistusjärjestelmiä käytössä. On tietenkin hyvä, että otetaan käyttöön erilaisia mekanismeja laadun varmistamiseksi, mutta periaatteet pitäisi kuitenkin suoranaisesti mainita direktiivissä. Neljäs asia, joka pyörän keskustelussa otettiin esille, liittyy muun muassa siihen, mitä jäsenvaltioiden pitäisi huomioida, mikäli heillä ei ole olemassa tällaisia järjestelmään liittyviä tarkistusmahdollisuuksia tai järjestelmiä käytössä. Eli tarkoituksena on varmistaa, että ihmisillä on oikeus oikeusapuun, mutta tällä hetkellä tilanne on sellainen, että monet hyvinkin epäpätevät oikeusavustajat ovat antaneet oikeusapua syytetyille. Ja tästäpä syystä me toivoisimmekin, että direktiivitekstissä puututtaisiin myöskin tähän laatuaspektiin. Ja viides ja viimeinen asia liittyy niihin mekanismeihin ja oikeuspalveluiden tarjoamismekanismeihin. Eli ne liittyvät läheisesti näihin jo mainitsemiini asioihin. Vain harvassa jäsenvaltiossa on olemassa oikeusapu lainsäädäntöä usein käy niin, että toimitaan ihan ad hoc pohjalta ja tätä järjestelmää ei juurikaan valvota ja oikeusapuun liittyvää tietoa ei ole jäsenvaltioissa juurikaan tarjolla eikä oikein ymmärretä, minkälaisia ongelmia tähän oikeusapukysymykseen liittyy. Kyse on hyvin tärkeästä oikeusapuun liittyvästä asiasta. Tärkeää on pohtia sitä, että voidaanko palvelut tarjota kustannustehokkaalla tavalla. Vuonna 2000, vuosina 2000-2004 pystyin antamaan omaa asiantuntemustani erään jäsenvaltion käyttöön. Mutta kyseisen valtion järjestelmä ei toimi oikeusapukysymysten tiimoilta kovinkaan tehokkaasti, sillä ongelmana on se, että kukaan ei oikeastaan vastannut oikeusapuasioista. Mutta nyt tilanne on muuttunut ja Alankomaista löytyy oikeusapuun liittyvä riippumaton taho. Eli jäsenvaltiot voivat tykönään päättää, miten jäsenvaltiotasolla toimitaan, mutta direktiivissä pitäisi sanoa, että meillä olisi kaiken kattava järjestelmä käytössä, joka antaisi mahdollisuuden kaikille syytetyille käyttää oikeusapujärjestelmiä hyödykseen. Eli me voimme tarjota enemmänkin käytännönläheisiä esimerkkejä siitä, mitä direktiivitekstiä laadittaessa pitäisi huomioida. erityisen mielenkiintoista tietoa löytyy tästä yhdestä asiakirjasta, josta käy ilmi, mikä on tämänhetkinen tilanne jäsenvaltiotasolla oikeusapuun liittyen. Me olemme tehneet tiivistä yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa silloin, kun direktiiviä oikeusavun saamista, oikeudesta asianajajan keskusteltiin. On erittäin tärkeää, että me tarvitsemme laaja-alaisen kat- mittavan oikeusapuun liittyvän direktiivin, sillä muuten emme voi saada aikaiseksi toimivaa järjestelmää. Jos äh, oikeusapuun ei kaikilla ole mahdollisuutta päästä, niin se aiheuttaa kyllä suuria riskejä koko yhteiskunnalle ja kansalaisille. Kiitoksia. Oikein paljon kiitoksia. Yritetäänpäs vielä varmistaa, että meillä on riittävästi aikaa kysymyksille ja vastauksille, mutta ennen kuin lähdemme kysymyksiä esittelemään, niin haluaisin ihan yleisellä tasolla todeta omaan mietintöluonnokseni liittyen seuraavaa. Kuten kollega Alvarezkin tänään jo totesi, niin kyse on tiekartasta näihin proseduaalisiin takeisiin liittyen, koska jäsenvaltiot halusivat pidätysmääräyksen ja me päätimme mietinnön laatimisesta tähän aiheeseen liittyen jo edellisellä lainsäädäntökaudella, mutta komissio ja neuvosto eivät ole juuri tehneet mitään. Eli me emme ole tyytyväisiä tilanteeseen, mutta jos asiaa halutaan käsitellä, niin silloin täytyy huomioida myöskin oikeusapuasiat. Eli ei riitä, että sanotaan, että asiaa ei voida käsitellä, kun rahaa ei ole tarjolla. Ja minä tulen käsittelemään tätä asiaa vain ainoastaan ihmisoikeusnäkökulmasta katsottuna. Tiedän, että siihen liittyy kustannuksia, mutta mielestäni nyt kyse on lähtölaukauksesta. Tässä voitaisiin tarjota kaikille niille takeita, jotka joutuvat oikeudenkäynti tai syytetyksi jossain toisessa jäsenvaltiossa. Eli tarkoitan tällä sitä, että meidän täytyy katsoa hyvinkin avarakatseisesti tätä asiaa. Kun katsotaan komission ehdotuksen soveltamisalaa, niin se on aivan liian rajallinen. En voi laatia sellaista mietintöä, jossa viittaan vain ja ainoastaan kysymykseen. En voi jättää muita asioita mainitsematta. Kyllä meidän täytyy katsoa koko asia, eli oikeusapua. Se on tärkeä väline, ja jos haluamme luottamusta herättävää toimintaa harjoittaa, niin meidän täytyy huomioida tämä laaja-alaisessa lähestymistavassa, mutta ilmeisesti tässä nyt ollaan menossa aivan toisenlaiseen suuntaan, ja se tietenkin vaikuttaa tilanteeseen. Jos oikeusavun suhteen ei päästä eteenpäin, niin tuskinpa lasten osalta päästään eteenpäin. Tämä asia tuli jo esille, tämä direktiivi, joka liittyy lasten oikeuksiin, ja yleisestikin ottaen se tulisi vaikuttamaan työhömme vastavuoroisen tunnustamisen osalta. Täällä on viitattu tutkintamääräykseen ja pidätysmääräykseen. Ne liittyvät toisiinsa. Ja jos me oikeusavun lähet jätämme huomiota, niin tämä kokonaispaketti ei toimi, joten tässä vielä menee parisen Viikkoa että mietintö saadaan pöydälle, mutta me voimme tietenkin keskustella asioista, mutta kuten kollega Sponkin täällä totesi, tämänhetkinen tilanne on hyvin pirstaloitunut, eli meillä on olemassa erinäisiä direktiivejä, mutta mehän tarvitsemme nyt yhden johdonmukaisen lähestymistavan. Mutta mitä tulee oikeudelliseen apuun, suosituksen direktiiviin, niin minun mielestäni juridisesti tämä olisi aika lailla huonoa lainsäädäntötyötä. Eli minä yritän huomioida suosituksista hyvin monet asiat, jotta ne saataisiin mukaan direktiiviin. Katsotaan, mitä se mukana tuo. Meidän pitää tietenkin ensin päästä parlamentissa yhteisymmärrykseen ja vasta sitten voidaan lähteä neuvottelemaan neuvoston kanssa. Mutta minä tietenkin vetoan myöskin tässä omisanaisuudessani, että se todellakin panostaisi tähän oikeusapukysymykseen, koska parlamentti on valmis ja teidän pitäisi saada asiat kuntoon tämän vuoden loppuun mennessä. No niin, avataanpas yleiskeskustelu. Kollega Sippel, olkaa hyvä. Kiitoksia. Saanen muistuttaa teitä siitä, että vuosien ajan olemme kehittäneet poliisin ja oikeuslaitoksen työskentelyä yhteistyötä erinäisin välinein ja se on hyvä asia, mutta kun Lissabonin sopimus hyväksyttiin, niin sitä myöten myöskin lähdimme keskustelemaan enenevässä määrin myöskin menettelytapa kysymyksistä ja nekin liittyvät tähän kokonaispakettiin, jos haluamme saada varmistettua tasapainoisen tilanteen sekä syytetyn että syyttävän osapuolen välillä. Ja on tietenkin tärkeää keskustella lainsäädännön aiheuttamista rahoituksellisista vaikutuksista. Niin, miten asian nyt ilmaisisin. Olen hiukan närkästynyt sen suhteen, että miten usein kollega Alvarez viittasi kustannuksiin ja joskus en vain enää jaksanut kuunnella näitä kustannuskysymyksiä. Loppujen lopuksi näyttää kaikki olevan kiinni vain ainoastaan kustannuksista, mitä muita asioita ei huomioitu. Ja ihan ohimennen muistutettakoon siitä, että tällä toisella saralla, eli lainvalvontapuolella, siellä ei puhuta jurilaisinkaan kustannuksista. Sinne rahaa kyllä pumpataan, siellä kustannuksilla ei ole mitään merkitystä, joten kyllä tämä hiukan närästystä aiheuttaa. Eli mehän aina vetoamme unionissa perusoikeuksiin ja perusvapauksiin, niin kyllä siinä yhteydessä tällainen lähestymistapa on epäilyttävä. Ja sanoitte, että ongelmia saattaa syntyä silloin, kun yritetään löytää harmonisoituja menettelytapoja, koska menettelytavat poikkeavat niin paljon maasta toiseen, mutta siinähän piilee juuri meidän tehtävämme. Eli me yritämme varmistaa, että harmonisen tiellä edetään. Sitä kautta voidaan varmistaa, että luotetaan järjestelmään ja että yhteistyörajat ylittävällä tavalla toimii vielä sujuvammin kuin tähän asti. Sekä syyttäjälaitoksen että syytetyn näkökulmasta katsottuna. On tietenkin erittäin hyvä, että Namo Ratse otti esille sen, että oikeudellisen avun tarjoamisen mahdollisuus, sillä ei ole mitään merkitystä, jos ei ole riittävästi rahaa käytettävissä asianajajan palkkaamiseen, joten tähän meidän täytyy vielä pureutua. Eli meidän on vedottava jäsenvaltioiden suuntaan ja sanoa heille, että tehkääpäs läksynne. Ja toiston vuoksi, jos poliisin ja oikeuslaitoksen yhteistyötä halutaan vaalia Euroopassa, niin kuin me haluamme, niin aina täytyy myöskin investoida tähän kupin toiseen puoleen. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavana edustaja Sargentini. Kiitoksia herra puheenjohtaja, te ja kollega Sippel veitte sanani suusta. Olen iloinen sen suhteen, että täällä parlamentissa yritämme löytää yhteisen sävelen. Miten tulee tähän vastavuoroiseen luottamukseen? Silloin kun tulin tänne parlamenttiin jokunen vuosi takaperin, niin olin aika lailla ymmälläni sen suhteen, että me kyllä teemme juridista yhteistyötä, mutta kaikki perustuu pelkkään luottamukseen ilman sen kummempia lainsäädännöllisiä tekstejä. Eli luotamme siihen, että me teemme kyllä yhteistyötä unionin sisällä, mutta ei unionin ulkopuolella. Eli kyse on kylläkin periaatteesta, mutta se ei välttämättä aina käytännön tasolla toteudu. Eli periaatteet eivät riitä, sen tietävät kaikki, kuten myöskin Espanjan oikeusministeriön edustaja. Muistelkaapa niitä pitkiä, pitkiä pidätysaikoja, pidätetyt ihmiset ovat olleet vangittuna vaikka kuinka pitkään ennen kuin sitten eurooppalainen pidätysmääräys saatiin lähetettyä Espanjaan asti. Ja näinhän täl, tällä tiellä ei voida jatkaa. Sitten sanottiin myöskin, että oikeusapu olisi liian kallista, ja se taas tarkoittaisi sitä, että oikeudellinen, oikeudellisen yhteistyön lisäharmonisointi ei toimi. Minä en voi sitä hyväksyä. Jos me emme säädä oikeusapuasiaa kunnolla, niin me emme voi jatkaa integraation tiellä, sillä tämä johtaa muuten uhreihin. Eli silloin ei puhuta enää demokratiasta ja siitä kärsisivät syytetyt. Eli kyllä meidän täytyy ensin saada kuntoon tämä oikeusapuasia. Kiitoksia. Oikein paljon kiitoksia. Tässä oli enemmänkin kommentteja kuin kysymyksiä, mutta kollega Alvaris, voisitteko pyrkiä vastaamaan näihin kysymyksiin? Muchísimas gracias. Kiitoksia. Varmaan ilmaisin itseni oikein huonosti, koska te nyt kuvittelette, että minä vastustaisin ilmaista oikeusapua ja kuluja ja että haluaisin rajoittaa tämän ilmaisen oikeusavun kustannuksia. Siis ilmaisin itseni todella huonosti. Tarkoitin sitä, että Espanjassa ponnistelut, joita tehdään, jotta meillä on hieno ilmainen oikeusjärjestelmä kaikille kansalaisille. Se maksaa paljon. Tämä on se, mitä tarkoitin. Ja kumpa maassani olisi paljon enemmän resursseja ilmaiseen oikeusapuun. Siis todella huonosti ilmaisen itseäni. Tarkoitin sitä, että Espanjassa – emme pidä huolta ainoastaan itsestämme ja unionin kansalaisista, vaan Espanjassa kaikki saavat ilmaista oikeusapua, mikäli se on tarpeen. Ja tämä kynnys tälle ilmaiselle oikeusavulle Espanjassa on aika alhainen. Kaksi kolmasosaa espanjalaisista kaksi kolmasosa espanjalaisista ovat oikeutettuja ilmaiseen oikeusapuun, koska Espanjassa on 6 miljoonaa työtöntä ja siellä on 8 miljoonaa eläkeläistä, joiden eläkkeet ovat hyvin alhaiset ja Espanjassa kolme neljän hengen perheet, joita on hyvin paljon, ja jos he eivät kaikki ole työttöminä, ehkä yksi vanheista tekee työn, työtä, ja Espanjassa nämä ihmiset nauttivat ilmaisesta oikeusavusta, kun heistä tarvitsevat. Ja Espanjassa kuka hyvänsä espanjalainen tai Euroopan kansalainen kaikilla rajoilla riippumatta ongelmista, joita heillä on. Siis meillähän on myöskin tämä Melian raja. Kaikki henkilöt, jotka tulevat maahani, saavat asianajajan, joka suojelee hänen ihmisoikeuksiaan. Tämä on tilanne, ja varmasti kaikki olemme samaa mieltä tästä, ja tarkoitan sitä, että hieno ilmainen oikeusjärjestelmä maksaa rahaa. Siis todella huonosti selitin tämän asian. Minä tuen ilmaista oikeusapua ja minä tuen sitä, että annetaan valtavasti resursseja ilmaisen oikeusapuun. Ja nämä asianajat, jotka antavat tätä apua, he saavat kunnollisen korvauksen. Haluaisin näin. Ja nämä asianajajat eivät ole saaneet korotuksia tähän, näihin korvauksiin vuodesta 2013, ja tätä korotusta nyt vaaditaan, ja olen samaa mieltä. No Espanja nyt on mikä on, ja kun Espanja nyt on mikä on, niin siellä tehdään paljon ponnisteluita, jotta voitaisiin auttaa mahdollisimman suurta määrää ihmisiä, kaikkia ihmisiä, jotka tarvitsevat ilmaista oikeusapua. Ja uskon, että tämä raportti, jonka olen tänne tuonut ja jonka on tehnyt ilmaisen oikeusavun tarkkailukeskus Espanjassa, he itse ovat todenneet, siis oikeusministeri, jota edustan, ja kaikki asiantuntijat sanovat, että ilmaisen oikeusavan käyttäjät ovat erittäin tyytyväisiä tähän. Yli 90 prosenttia on tyytyväisiä lähes kahdesta miljoonasta henkilöstä, jotka Espanjassa ovat käyttäneet tätä julkista palvelua. Oikein paljon kiitoksia. Niin, kyllä tässä oli vissi ero sen suhteen, miltä se alkuun kuulosti. No, mutta oli miten oli, haluatko sinä vielä sanoa jotain? Very pleased to... Kuulin mielelläni De Jongin omatukset ja kannan tässä asiassa. Puhutti sitä aikaisemmin jo muutaman kautta sitten, mutta avasitte keskustelut tavallaan, jossa pandettiin kattavan direktiivin tärkeyttä. Ja siinä mainittiin myös live kommenttien valiokunnan jäsenten kommentit. Olen hyvin toiveikas sen suhteen, että tässä on sitoumusta. Ja tämä valiokunta on valmis hyvin voimakkaasti vaikuttamaan tähän prosessiin, että nämä oikeudet toteutuvat aikaisemmissa direktiiveissä – ovat olleet eri tavalla, mutta nämä oikeudet pitää varmistaa nyt sitten. Eli heidän pitää saada oikeusapua. I shall just, uh... Paljon kiitoksia. Muistuttaisin kaikkia siitä, että tänä viikon loppuna laadin mietintöni kuntoon. Ja ensi viikolla, ensi viikon loppuun mennessä se pitäisi olla teidän käytössänne ja voitte perehtyä siihen. Ja kiitokset Claude Moraes, kiitokset sinulle siitä, että tällainen kuulemistilaisuus voitiin järjestää. Kiitos Dennis ja kiitos vieraillemme oikein paljon. Dennis herätti meidät varmaankin tuolla osiolla ja haluaisin vielä kiittää kaikkia jäseniämme, jotka ovat jääneet tänne ja pyrkikää vielä jäämään viimeiseen osioon. Tiedän, että tämä on ollut pitkä osio, mutta nämä kolme asiaa ovat hyvin tärkeitä uraurtavia rikosoikeudellisesta näkökulmasta ja on tärkeää pitää mielenkiintoa yllä. Se on vaikea näin iltapäivästä, mutta olen kiitollinen niille jäsenille, jotka ovat jääneet tänne ja osoittaneet kiinnostuksensa. Viimeinen esittelemme Natalie Grisbeck tulee tänne ylös. Mukana ostan Stansi joka on Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomari. Ja sitten mukana on myös Holger Matt, kaksi arvoltaista vierasta. Sitten, nyt sitten Natali johtaa puhetta sitten. And while she's doing that... Sillä aikaa kaksi asiaa. yksi käytännön asia ja toinen asia, ensin käytännön puoli. Olen huomannut kollegat, Eli jäsenille ja henkilökunnalle sanon, että onko teistä kylmä, sillä minulla on hyvin kylmä. Siis kylmä millään muulla, missään muussa mielessä, mutta kylmä niin kuin lämpötilan puolesta. Tulen puhumaan, aion puhua tästä henkilökunnan kanssa, sillä minulla on niin kylmä, että se vaikuttaa minuun. Eli se on vain mielikuvitustani. Eli pyydän, että asian eteen tehdään jotain. Olen britti ja pidän ilmastoinnista ja kylmyydestä. Timothy, silläkin on kylmä. Sinäkään ole täydellinen, sillä on kylmä. Hyvä on. Eli olemme samaa mieltä siitä, että on liian kylmä. Katselen täällä näitä henkilökunnan jäseniä, jotka tekevät muistiinpano. Voitko nyökätä, jos olette samaa mieltä? Kyllä, hyvä on. Täällä on liian kylmä, eli nostetaan lämpötilaa. Ei ole yllättävää, että oikeusapukeskustelussa käsiteltiin hyvin vaikeita asioita jäsenvaltioiden suhteen. Puhuttiin tärkeistä aiheista, eli oikeusavusta jäsenvaltioiden parissa. Eli meillä on syytäkin olla kiinnostuneita tästä. Nyt sitten viimeinen osio. Meillä on ilo toivottaa näitä Respect tänne johtamaan puhetta. Natalie, ole hyvä. Merci beaucoup, euh, cher... Kiitoksia puheenjohtaja. Tervetuloa kaikille. Ja erityiskiitokset niille, jotka ovat jääneet paikalle. Tämä on tosiaan nyt kolmas osio, mutta sen jälkeen on vielä yleisempi osio. Puhun nyt ihan lyhyesti tässä alustuksessa, jotta voimme heti käydä asian ytimeen. Mutta alustuksena rikosoikeudellinen yhteistyö, joka meillä kaikilla on tärkeä asia. Se herättää kuitenkin keskustelua ja vähän kiistanalaisia asioita. Ja meillä on sitten tämä tiekartta, joka liittyy Euroopassa syytettyihin tai epäiltyihin henkilöihin. Ja kun viitataan erilliseen keskusteluun, niin monet meistähän haluavat saada päätökseen oikeudellisia välineitä Euroopassa, emmekä halua mitään tilkkutäkkiä, kun ajatellaan erilaisia käytänteitä eri jäsenvaltioissa ja kun ajatellaan oikeutta oikeusapuun rikosoikeudellisissa menettelyissä. Eli tässä on kolme avaintekstiä, joita käsittelemme, ja kuten puheenjohtaja totesi aluksi, kyse on oikeudenmukaisesta tuhatta oikeudenkäynneistä kunnolliset oikeusavusta Euroopassa. Meillä pitää olla minimivaatimuksia, jotka ovat kaikille yhteisiä, mutta meidän pitää pikemminkin nostaa standardeja kuin alentaa niitä. Hyvin paljon on jo puhuttu syyttömyys olettamasta oikeudesta olla mukana oikeudenkäynnissään. Ja meillä on nyt sitten puheenvuoroja tulossa. Pyydän teitä noudattamaan puheaikoja. Ikävä kyllä joudun tästä muistuttamaan. Meillähän on tässä sitten vielä kysymys-vastaussessio. Meillä on täällä kaksi asianajajaa. Ensinnäkin Zuban Chik. Toivottavasti nyt äänsin nimenne oikein. Ja kymmenessä minuutissa hän sitten kertoo meille kokemuksistaan ja analyysistään Ja hänhän on siis Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomari. Ja teillä on nyt sitten 10 minuutin puheenvuoro. Olkaa hyvä. Madame la Présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun nyt kuitenkin englantia. Syyttömyys olettama on kaikkein tärkein pilari rikosmenettelyissä, koska siihen liittyy sekä todistustaakka, joka liittyy syyt yrittäjän velvollisuuteen ja sitten tämä riski ei-vakuuttavuudesta. Ja sehän tarkoittaa, että mikäli ei ole varmuutta, niin tuomioistuimen pitäisi sitten päättää asia syytetyn hyväksi. Tämä on vanha tarina. Tämä on peräisin jo Rooman laista. Siellä oli kolme olettamusta. Presumptio juris. Se on kumottava olettamus, ja sitten toista ei voi rikoslainsäädännössä soveltaa, käsittääkseni presumptio juris et de jure. Sitä ei voida kumota, sitä olettamusta. Ja sitten myöskin fiktiota. Se oli aikaisemmin hyvin suosittu, mutta nyt sitä ei enää ole. Ja presumptio juris de juren esimerkki on Ranskan lainsäädännössä. Siellähän on esimerkiksi tapaus, että lapsi, joka on syntynyt yhdeksän kuukautta naimisimenon jälkeen, että hän on sitten aviomiehen siittämä. Mutta tämä non-liquid, joka näkyy tuossa alareunassa, se oli Rooman lainsäädännössä hyvin poikkeuksellista. Eli tuomareiden piti käyttää olettamuksia tapauksissa, joissa riittävästi tietoa ei ollut saatavilla, koska tuomarin pitää aina tehdä päätös, ja jos hänellä ei ole kaikkia tietoja käytettävissään tai todisteita, hänen täytyy joka tapauksessa tehdä päätös ja seurata sitten olettamusta. Ongelma tietysti on, että laki yleensä ja rikoslainsäädäntö myöskin käsittelee historiallisia tapahtumia, joita ei voi kokeellisesti toistaa. Eli sataprosenttinen näyttö ei ole mahdollista, aina on tilaa epäilyksille, kun taas sitten tieteessä esimerkiksi eri tapahtumia voidaan toistaa kokein, mutta näin ei ole kuitenkaan lain kohdalla. Jos todisteet ovat riittämättömiä, Roman ajoista lähtien on noudatettu sitten näitä olettamuksia. Kuten aikaisemmin sanoin, eli olettamusten tarkoitus on määritellä tämä ons probandi todistustaakka kummallekin osapuolelle. Ja sitten tämä riski ei-vakuuttavuudesta, no se sitten johtaa siihen, että tuomari täytyy tehdä päätös, mikäli varmuutta ei ole. Eli jos osapuoli ei pysty osoittamaan todisteita, niin olettamus säilyy ja tuomio tehdään sitten sen perusteella. Kuten sanoin, on kahdenlaisia olettamuksia, kumottavissa olevia ja ei-kumottavissa olevia. Ja rikoslainsäädännössä käsitellään näitä kumottavia olettamuksia, eli tämä syyttömyysolettamo. Ja artiklan 6 mukaan Euroopan ihmisoikeusyleissopimuksessa, teillä on tämä teksti tässä, kaikki, joita syytetään rikoksesta, oletetaan syyttömyksi, kunnes heidät on lain mukaan osoitettu syyllisiksi. No niin. Tästä ei kuitenkaan pitäisi tulla sääntöä, ei ainakaan sääntöä tai poikkeusta sääntöön direktiivissä. No, jos nyt katsotaan tätä ihmisoikeusyleisopimusta, olet, syyttömyysolettama käynnistyy vain sen jälkeen, kun henkilöä syytetään rikoksesta. Ja tässä on kyse määritelmästä, eli mikä on sitten syytös tässä tapauksessa. Mutta henkilö pidetään syyttömänä, tai hän tulisi pitää syyttömänä ennen kuin oikeudenkäynti alkaa, mutta häntä täytyy pitää myöskin poliisin tasolla syyttömänä. Sitten tämä artikla 32, artikla 14 koskien kansainvälisestä yleisopimuksesta siviili- ja poliittisista oikeuksista. artikla 14 kohdassa 2. Kaikki, joita syytään rikoksesta, heillä on oikeus tulla oletetuiksi syyttömiksi, kunnes heidät lain mukaan näytetään syylliseksi. Tämä on tärkeä ihmisoikeuksien kannalta. Eli syyttäjällä on todistustaakka. Ja tämähän on tärkeä syyttömyysolettamuksen kannalta. Tämä olettamus, filosofia, on peräisin William Blackstonesin kommenteista – on parempi, että kymmenen syytöntä pääsee pälkähästä kuin että yksi syytön kärsii. Eli tämä on perusperiaate rikosoikeudessa, eli on syytetyn kannalla. Ja moderni versio tästä Dennisin kirjasta The Law of Evidence. Väärä tuomio on huomattavasti pahempi kuin väärä vapauttaminen. No, tämä on peräisin valistuksen ajalta. Myöskin Cesare Beccaria on tästä kirjoittanut. Ja sehän oli käännekohta eurooppalaisessa inkvisitioon perustuvassa rikosmenettelyssä. Rikoslainsäädännössä on ristiriita yksilön ja valtion välillä, ja valtiolla on todistustaakka, ja jos se ei sitä olettamusta pysty kumoamaan, niin silloin henkilö on vapautettava. Ranskassa vastine tälle on artikla 353 rikos lainsäädännössä. Siellä puhutaan antimikon joka liittyy syytetyn syyllisyyteen. Indubio pro reo, kuten sanoin, se on periaate, joka liittyy siihen, että ei pystytä vakuuttamaan tästä olettamuksesta, ja tällöin syyttömyysolettama pysyy voimassa, ja syytetty on vapautettava. Ja sitten yksi asia, josta ei niin hyvin tiedetä oikeusalalla, eli rikosten määrittely liittyy siihen, että määritellään rikoksen kaikki elementit, eli määritellään esimerkiksi raiskaus tai murha tai mikä hyvänsä. Sen tarkoituksena ei ole kertoa kansalaisille mikään kiellettyä, vaan sen tärkein tavoite on määritellä, mitkä ovat korpusteliktin elementit, jotka pitää todistaa. Muuten henkilö pitää vapauttaa. Sitten Salabiakun tapauksessa EU-tuomioistuin vuonna 1988, siis EU, e Euroopan yhteisön tuomioistuimessa, tehtiin poikkeus tähän syyttömyysolettamaan ja sitä pitäisi tulkita erittäin rajallisesti, koska uusi tuomioistuin ei ole jatkanut tällä linjalla. Tässä punaisella on kirjoitettu ihmisoikeustuomioistuin sovelsi hänen lähes kumomatonta olettamusta, sitä on syytös, koska Ranskan tulilla oli voimakas onnettomuus siitä, että hän oli syyllistynyt humeiden salakuljetuksen. Tämä on kuitenkin erittäin poikkeuksellista rikosmenettelyissä. Ja sitten käänteinen todistustaakka. Se on erittäin poikkeuksellista ja se harvoin voidaan hyväksyä. Ja sitten oli Bufada-tapaus, Eli rikoslainsäädännössä artiklassa 321.6, eli se, että ei pysty perustelemaan, miten on rahoittanut elämänsä, tai ei pysty perustelemaan, mistä jotkut hyödykkeet ovat peräisin, niin se johtaa sitten siihen, että katsotaan, että henkilö ei ole sinänsä syyllinen, mutta että hänen täytyy sitten kantaa todistustaakka sen suhteen, mistä esimerkiksi jonkinlainen omaisuus on peräisin. Englannin järjestelmässä on sitten poikkeus, siis ihan lyhyesti, eli poikkeus todistustaakkaan koskee tapauksia, jos vaikka saa veronpalautuksen ja jos tämä tapaus liittyy tämän henkilön omaan tietoon, ja silloin ei pystytä esimerkiksi osoittamaan, mistä omaisuus on peräisin, ja sitten henkilön itse on osoitettava, miten, että tämä omaisuus on hankittu laillisesti. No, tietysti henkilöllä on oikeus pysyä vaiti, koska jos hän ei sano mitään menettelyn aikana, jos hän pysyy vaiti koko menettelyn ajan, syyttäjällä on velvollisuus osoittaa tämä syyllisyys. Sitten on kaksi tapausta, jotka liittyvät itsensä syyllistämiseen. Gefken vastaan Saksani ja Jalo vastaan Saksa. Jos on enemmän aikaa, niin ehkä voin kertoa tästä hiukan enemmän. Mutta päätän nyt tähän. Kiitos. Kiitoksia tästä tiiviistä esityksestä ja kiitoksia, että noudatitte tätä puheaikaa ja tästä varmaan sitten tulee esiin muutamia kysymyksiä ja palaamme sitten niihin Holger Matin esityksen jälkeen. Hän tuntee hyvin oikeuden ja filosofian. filosofian. Ja hän on Euroopan rikosoikeuden asianajajien puheenjohtaja. Ja teillä on nyt puheenjohtaja, voi puheenvuoro, olkaa hyvä. Thank you very much. Uh, Kiitos oikein paljon, rouva puheenjohtaja, tämän uh, osion puheenjohtaja, ja olette myös esittelijänä tässä asiassa. On kunnia saada puhua teille ja kiitos oikein paljon kutsusta. ECBA on antanut teille kaikille viimeaikaisen lausuntonsa, joka liittyy syyttämysolettamaan. Teidän olisi pitänyt saada se. Eli moni asia, josta puhun nyt, löytyy tuosta asiakirjasta. Meidän pitäisi kommentoida Euroopan komission työtä, kun Tavoitteellaan Tukholman ohjelman tavoitteita. Direktiivertus, joka liittyy syyttämyysolettamaan, toivotetaan tervetulleeksi ja suhtaudutaan myönteisesti. Valiokunta, komitea selittää tämän taustan, joka liittyy tähän ehdotukseen kohdassa kuusi tapauksissa, jossa syyttömyysolettamaa rikotaan jatkuvasti jäsenvaltioissa. Eli tässä tapauksessa tätä ei, ei olla voitu täysin saavuttaa ja oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä ei ole saavutettu. Ja on muitakin seurauksia, läheinen yhteys tähän oikeuteen vaieta, tutkintavankeus ja täh- tähän liittyen on tehty paljon tutkimuksia myös. ECBA, eli Euroopan puolustusaseneen yhdistys, huomaa, että oikeusvaltioperiaatetta ei kunnioiteta useissa jäsenvaltioissa. Suositaan enemmänkin pragmaattisia asetuksia, jotka lisäävät valtion valtaa samalla. Ne vähentävät epäillyn tai syytetyn oikeuksia. Tässä yhteydessä tämä direktiivi, joka liittyy syyttömyysolettamaan, on perustavanlaatuisen tärkeä oikeudellinen kehys on perussopimus, on SEUT-sopimus siis. Sen artikla 82 kohta kaksi. Siinä vaaditaan vähimmäisstandardit menettelyllisille suojakeinoille, jotta voitaisiin ylläpitää keskinäisen tunnustamisen periaatteet, ja tämä pitää perustua jäsenvaltioiden keskinäiseen luottamukseen unohtamatta kansalaisten luottamusta. EUn perusoikeuskirjan tarjoama suojelu on hyvä, mutta ei riittävää ja riittävän, toimintaa, riittävän toimivaa arjessa, joka liittyy rikosoikeudellisiin menettelyihin. Nyt on liian myöhä myös tietyille yksilöille. Ja se on liian myöhäistä, tämä suoja, liian heikkoa tapauksen loppu, loppua kohden. Tämä kaikki on liian heikkoa kun pitäisi tarjota näitä menettelyisiä suojakeinoja rikossovellisessa menettelyssä. Kuitenkin ihmis, Euroopan ihmisoikeustuomioistuin antoi tuomion vuonna 2008, jonka mukaan pitäisi olla aksiomaattista Euroopassa, ei ainoastaan jäsenvaltioissa, vaan muuallakin, että olisi oikeus saada asianajaja ja itse, se liittyy lähes itsekriminointisuojaan, oikeuteen vaieta ynnä muihin oikeuksiin. Syytetyt ja epäilyt, heidän pitää saada tiedot syytöksistä ja myös tietystä oikeuksista. Heidän tulee ymmärtää, mitä kieltä tutkinnassa käytetään ennen kuin mitään kuulemisia käytetään. Tukholman ohjelma ja sen etenemissuunnitelma ja mukaan lukien 2010, 12 ja 13 direktiivit näin ollen ovat merkittäviä askelia EUlle. Ja minun pitää korostaa, minkä suuren panoksen parlamentti, Euroopan parlamentti on antanut, jotta on löydetty hyvä kompromissi liittyen viimeiseen, viimeisimpään direktiiviin. Se ei ole täydellinen, mutta hyvä. Ja meidän pitää kiittää jälleen kerran esittelijää, entistä esittelijää tässä asiassa Juana Antoneskoa hänen henkilökohtaisesta panoksestaan, että tämä kompromissi saavutettiin. Nämä perusoikeudet, hyvät naiset ja herrat, ja näiden oikeuksien suhteista puhuttiin jo kuitenkin. Tämä tulee olemaan ainoastaan toimivaa silloin, jos ne toimivat yhteydessä toisiinsa tavalla, jolloin ne ovat laillisesti täytäntöön pantavissa olevia. Jos ne tehdään asteittain, niin ne ovat vain harhaa ja teoreettisia. Päätelmä tässä kohtaa on, että kyllä tarvitsemme direktiivin, joka liittyy syyttömyysolettamaan, ja totta kai, tai tulee oikeusapuun, kyllä, tarvitsemme oikeusapudirektiivin, ja totta kai tarvitsemme direktiivin, jossa käsitellään lasten oikeuksia rikosoikeudellisissa menettelyissä. Kuitenkin oikeusvaltioperiaate, siinä tärkeä käsite on ihmisarvo. Ihmisarvo on loukkaamaton arvo. Perusoikeuskirja, EUn perusoikeuskirja, sen artikla 1. Ihmisarvo on, täys, on hyvin tärkeää tehdä ehdotussa direktiivissä. Rikosoikeus ja siihen liittyvät prosessit, niissä saatetaan loukata ihmisarvoa. Rikoslaki saa legitimiteettinsä eettisistä periaatteista. Ihmisarvoa pitää kunnioittaa ja se on tämän legitimiteetin lähde. Ja todistustaakan pitää olla valtiolla. Lisäksi, hyvät naiset ja herrat, tämä on tärkeä oikeu, itsekriminointisuoja ja oikeus vaieta eivät ole ainoastaan syyttämisolettaman aspekti, vaan kuuluvat oikeudenmukaisen oikeudenkäyntiin. Itsekriminointisuoja ja oikeus vaieta vaikuttaa yksilöön myös muutenkin. Se vaikuttaa hänen ihmisarvoonsa suoraan. Ihmisellä tulee olla vapaus saada olla ihminen ilman velvollisuuksia, esim. mitä tulee todistamiseen. Ja hän tulee olla oikeus saada olla neutraali, neutraali mitä tulee pakollisiin rikosoikeudellisiin menettelyihin. Tämä tärkeä poliittinen aspekti puuttuu molemmista komission ehdotuksesta ja muista ehdotuksista. Vuodesta 2006 lähtien, sen jälkeen kun komission vihreä kirja julkaistiin, edistystä on tehty vihreässä kirjassa. Piti sanoa, että oikeusvajata ei ole absoluuttinen, ja siitä voitaisiin vetää pahoja päätelmiä. Tämän pitäisi olla ohi, kun uusi direktiiviehdotus on saatu tehtyä. Ja viittaan tässä työhön, jota komissio on tehnyt. Mitä puuttuu, on todistajan aseman mainintan puuttuminen. Todistaja ei ole mainittu, mikä hänen asemansa on rikosoikeudellisen menettelyissä, vaikka se on tärkeää Palaan tähän kysymykseen hetken kuluttua. Ja olemme tietoisia siitä, että on hyvin häiritsevää, että poliittinen, mikä poliittinen prosessi on neuvostossa. En nyt halua viitata näihin ajatuksiin sen enempää. Niistä voidaan lukea myöhemmin, kun tämä yleinen lähestymistapa tulee yleisön käsiteltäväksi todennäköisesti joulukuussa. Ihmisarvo, hyvät naiset ja herrat, sen pitää olla prioriteetti tässä yhteydessä. Ja tämä on yksi voimakkaimmista argumenteistamme, että se, että, kom, äh, että oikeutta vaieta ei kunnioiteta ja että epäilty ei voi pysyä neutraalina, on väärin. Ja näin ollen vastustamme voimakkaasti sitä, että muutettaisiin nykyistä sanamuotoa artiklassa 6 ja artiklassa 7 kohta 3 ehdotetussa direktiivissä. Ja se, että käytettäisiin näyttöä, joka on saatu, kun on rikottu näitä oikeuksia, niitä ei pitäisi saada käyttää. Oikeuden argumentti on, että jos rikotaan oikeutta vaietta muun muassa painostuksen kautta, on samalla rikkomus joka liittyy ihmisarvoon. Valtio ei saa käyttää näyttöä, joka on saatu rikkomalla lakia. Ja viittaan tässä komission ehdotukseen tähän suoja- äh, ala tähän virkkeeseen artiklassa 4 muun muassa, paitsi jos tämmöisen näyttö ei, äh, ei asettaisi kyseenalaiseksi koko prosessin lainmukaisuutta. Ja neuvoston tekemä ehdotus todennäköisesti poistaa tämä koko kohta neljä. Tätä pitää vastustaa voimakkaasti. On huolestuttava suuntaus monissa jäsenvaltioissa ja olen kohta lopussa. Eli vapautettu, syytetty, häntä rangaistaan, koska hänelle ei korvata kuluja, jos hän on pysynyt vaiti. Näin ei voi olla. Tämä ei voi olla oikein, niin kuin kaikki ymmärtävät heti. Kritisoimme sitä, että direktiivissä ei puhuta oikeushenkilöistä voitaisiin kysyä, tai voitaisiin lisätä lisää yksityiskohtia tähän liittyen. Ja ku, kuulimme Hersu Pansinkin, hän puhui todistustaakasta. Meillä on selkeä kanta tähän. Eli me vastustamme käänteistä todistustaakkaa rikosoikeudellisissa menettelyissä. Ja syy tähän on se, että koko rikoslain legitimiteetti. kärsii ja tämä johtaisi siihen, että loukattaisiin koko oikeusjärjestelmää. Lopuksi haluaisin mainita vielä kerran, että meidän pitää sisällyttää todistajan oikeudet tähän direktiiviin, sillä on monia tilanteita, joissa ihmiset, yksilöt toimivat todistajina rikosollisissa menettelyissä, ja heillä pitää olla oikeus vaieta, ja pitää olla itsekriminointisuoja näissä tietyissä tilanteissa. Lopuksi vetoan EU-hun politiikkoihin, että noudattakaa periaatetta ihmisoikeuksiin. Ei pitäisi olla neuvoteltavissa. Kiitos. Merci beaucoup. Merci. Kiitoksia teille kummallekin siitä, että noudatitte puheaikaa. Sitten kollegoille puheenvuoro. Albrehtillä on puheenvuoropyyntö. Meillä on 10 minuuttia vielä aikaa, mutta ennen kysymystä kaksi pientä huomiota tai kysymystä. Ensimmäinen kysymys kummallekin vierailemme, eli se, miten todisteita ei voida ottaa käsiteltäväksi. Jäsenvaltiot eivät kannata tätä, mutta tällä direktiivillä, ettekö katso, että meillä pitäisi olla sääntöjä, jotka liittyvät sitä, mitä todisteita ei voi käyttää silloin, kun ne on saatu rikkomalla perusoikeuksia. Eli esitän tämän kysymyksen teille kummallekin. Kun ajattelen nyt omaa työtäni ja varjoesittelijöitä. Ja sitten Chupancic, te puhuitte tästä Salabiaku-tuomiosta, että se on hyvin poikkeuksellinen poikkeus. Eli tässä on tehty poikkeus syyttömyysolettamaan. Todistustakkahan on syyttäjällä, mutta mitä mieltä olette direktiivirtuksen artiklasta 5, jossa puhutaan käänteisestä todistustaakasta? Ettekö katso, että tämä rikkoo nyt syyttömyysolettamaan? Eikö pitäisi muokata tätä kohtaa ja eikö ehkä pitäisi poistaa tämä ja antaa mahdollisuus poistaa tämä kohta. Eli tässä pari kysymystä. Nyt sitten kollegoilta kysymyksiä ja sen jälkeen sitten kuulemme vastaukset. Ensin Albrecht. Ole hyvä. Merci beaucoup. Um, first of all... Paljon kiitoksia. Alkuun saaneen kiittää näistä tärkeistä alustuksista ja suosituksistakin meidän työhömme liittyen, syyttömyysolettamaan liittyen. Oli hyvä kuulla uudemman kerran, että kyse on siitä, että vaalitaan syyttömyysolettamaa ihmisoikeutena. Eli että vaikeneminen ei voi johtaa äh, kriminalisointiin tai rankaistamiseen, koska kukaan ei halunnut todistaa ikään kuin itseään vastaan tai sanoa jotain väärin. Tämä on tärkeä suojakeino ja sen pitää olla ehdoton. Päätelmistänne oli kuultavissa tämä seikka ja myöskin tuomioistuimen oikeuskäytännöstä tämä käy selkeästi ilmi. Ja kysymys siitä, että voitaisiinko tätä todistusmäärää tai laadun tasoa laskea. lainvalvontaviranomaisten tai tuomioisten puolelta. No minulla on sellainen vaikutelma, että Strasbourgin tuomioistuin on ilmoittanut, että tietty minimistandardi pitää olla olemassa, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö poikkeuksillekin löytyisi tilaa tähän todistustaakka kysymykseen. Eli että kyse olisi ikään kuin käänteisestä todistustaakasta. Mutta se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että jos tasapainoa haetaan, niin silti voi olla tarpeen käyttää myöskin periaatteeseen liittyviä poikkeuksia. Kun puhumme unionin direktiivistä, niin parlamentissa tavoitteena on aina ollut se, ettemme ainoastaan harmonisoi Strasbourgin määräysten minimitasoa, vaan yritämme päästä korkeammalle suojelun tasolle. Ja kysyisinkin, että onko tuomioistuimen tulkinta tai tuomioistuimen lausumia tulkittu oikealla tavalla. Ja voisitteko kertoa enemmän sen suhteen, missä olosuhteissa voitaisiin poiketa tästä todistustaakka periaatteesta tai siitä, kuinka paljon todisteita näytöksi riittää. Kiitoksia. Sipel. Kiitos sitten Sipel ja pyydän puhumaan hyvin lyhyesti. Ja sitten lohistin ja suljen nyt sitten puhujalistan, jotta vielä pysymme aikataulussa ja saamme kuulla vielä vieraidemme vastaukset. Merkit. Merci beaucoup, madame la... Kiitoksia, puheenjohtaja. Kun itse ymmärsin opiskella ranskaa, opettajani sanoi, että ei ole mitään poik- sääntöjä ilman poikkeuksia, ja tämä koskee myöskin monia lakeja. Mikään laki ei ole niin täydellinen, että sitä voidaan soveltaa aina sataprosenttisesti joka ikiseen tapaukseen, ja siksi myös tuomareilla on hiukan pelivaraa. Olen samaa mieltä Albertin kanssa siitä, olisiko järkevää soveltaa eurooppalaisessa lainsäädännössä käänteistä todistustaakkaa. Parlamentissa on monta kertaa puhuttu siitä, että edelleenkin on erilaisia perinteitä eri jäsenvaltioiden oikeuskäytännössä. Eli jos on tällainen poikkeus jossain laissa, joka on kirjattu ylös, niin sitten täytyy lähteä jo siitä, että jossain jäsenvaltiossa se tulkitaan eri tavalla ja sitä sovelletaan eri tavalla. Tämä ei tietenkään voi olla direktiivin tavoitteena. Ja siksi henkilökohtaisesti en nyt tiedä, oletteko te kumpikin tästä samaa mieltä. Eli katson, että kaikessa mitä teemme, täytyy pitää mielessä, että on erityistilanteita, mutta henkilökohtaisesti en kannattaisi sitä, että tällainen yksi erityinen laki otettaisiin tähän mukaan. Si, madame. Kiitos sitten sitten Lohistin ja ihan viimeinen puhuja vielä Chadovski. Olkaa hyvä. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Kysymykseni menee hieman pidemmälle. Ymmärrän, että direktiivissä käsitellään oikeudellisia menettelyjä, mutta huolenaiheeni liittyy työhön, jota teemme liittyen henkilötietojen suojeluun ja näihin arkisiin käytäntöihin, joita, tai jokapäiväisiin käytäntöihin, joita huomataan kaikissa maissa mediaan liittyen tiedän, että hyvin usein media ei noudata periaatteita, jotka liittyvät syyttömyysolettamaan. Ja nykyään, kun ei voida sanoa, että uu, ne ovat vain juoruja, se ei pidä paikkansa. Internetissä esimerkiksi luodaan dataa, tietoja, ja tiedot ovat siellä, ne säilytetään, ja ne voivat putkahtaa esille melkein milloin vain kysymättä, että onko siihen jotain oikeudellista todistusta tai näyttöä, että ihmiset voitaisiin tehdä syylliseksi hyvin aikaisessa vaiheessa. Joskus, kun oikeuden menettely jatkuu vuosia ja vuosia, niin voi olla, että henkilö, hänen perheensä, lapsensa, jo, heidät on jo tuomittu julkisen mielipiteen myötä, ja se säilyy. Joten kysymykseni tämä direktiivi Onko siinä mitään vihjausta tai mitään implikointeja liittyen median käytäntöihin ja myös liittyen tähän unohduksi tulemiseen oikeuteen? Merci beaucoup. Dernier intervenant, dernier. Kiitos ja viimeinen kysymys. Chajovski, olkaa hyvä. Yksi minuutti. Madame president, je, je voudrais parler... Puheenjohtaja, haluan puhua Puolaan. koska Haluan täsmällisiä vastauksia. Eli Matsille kysymys. Yleinen mielipide Puolassa ja Puolan hallitus pitävät tätä ehdotusta hyvänä. Se on meistä hyvä, koska Puolan lainsäädännössä on jo noudatettu valtaosaa suosituksista, jotka ovat komission asiakirjan luonnoksessa. Tämä on osa oikeudellista perintöämme jo 1400-luvulla Puolassa noudatettiin seuraavia periaatteita. Eli ei voi pidättää henkilöä ja riistää häneltä vapautta ilman oikeuden päätöstä. Ainoastaan kommunismiaika oli tässä suhteessa poikkeus. Eli olemme olleet optimistisia, mutta minulla on kaksi kysymystä Matille. Ensinnäkin, te sanoitte, että on tapauksia, joissa syyttömyysolettama ei ole tullut toteutetuksi jäsenvaltioissa. On muutamia tapauksia, ja tämä nyt ei ole vankka pohja toimille, joihin EU-ssa tulisi ryhtyä. Eli kysyisin, olisiko teillä räikeämpiä esimerkkejä jäsenvaltioista, joissa ei ole noudatettu syyttömyysolettamaa? Mielestäni tällaiset tapaukset ovat syy ryhtyä toimiin EU-tasolla. Ja sitten toinen kysymys liittyy todistajien tilanteeseen – ja mielestäni Euroopan parlamentin tulisi pitää mielessä kaikki arvot, jotka, joita tulee soveltaa hyvässä oikeusjärjestelmässä. Jos todistajalle annetaan sama status kuin syytetylle, niin se voi jumittaa tiettyjä menettelyitä, esimerkiksi kun kyse on järjestäytyneestä rikollisuudesta. Jos syytetty ja todistaja ovat samalla statuksella, niin silloin ehkä tuomioistuin ei pysty toimimaan, enkä ole. Ei ymmärrän hyvin, että jäsenvaltioilla on varauksia tämän suhteen. En tiedä, miten haluatte nyt vastata kukin voi ehkä sitten vastata omalla tavallaan näihin neljään viiteen kysymykseen, jos tähän lisätään ne kaksi minun esittämäni kysymystä. Mutta pyytäisin tätä puhumaan kuitenkin lyhyesti. Tässä oli nämä poikkeukset, media, periaatteet, Puolan tapaus ja sitten se, mitä todisteita ei voida hyväksyä. Kumpi haluaa aloittaa? Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Um, Mikrofoni. Mikro. I'm sorry. I... Anteeksi, niin, viittasin kahteen saksalaiseen tapaukseen. Kyse oli rikkomuksesta, ei todistutaakaan liittyen, vaan syytettyä painostettiin todistamaan, eli hänen oikeutta vaikenemiseen vähäteltiin ja aika lailla korkealta tasolta tätä painostusta harjoitettiin. Ja ainoa sanktio tällaisessa tapauksessa on se, että jos sovelletaan esimerkiksi yhdysvaltaista lainsäädäntöä, niin voidaan hylätä tietyt todisteet, ei ne todisteet, jotka on suoraan saatu käyttöön, vaan myöskin ne kielletyn hedelmän, kielletyt hedelmät ja tarkoitan tällä sitä, että johdonmukaisuutta vaalittaessa täytyy varmistaa sellainen toiminta, niin kuin Gefken vastaan Saksan tapauksessa tehtiin, eli saatuja todisteita ei kaikilta osin voitu käyttää tässä tapauksessa hyväksi. Sama asia mainitaan myöskin kidutuksen vastaisessa yleissopimuksessa sen artiklassa 16. Jos tällaisia toimia vastaan ei ryhdytä sanktioimaan, niin silloin niille ei ole käytännössä mitään merkitystä. Asiat voidaan mainita perustuslaissa tai rikosoikeudessa tai missä tahansa, mutta silti niille ei ole mitään vaikutusta. Ja lopuksi vielä tähän mediatoimintaan. Media ei kunnioita syyttömyysolettamaa, mutta kuten jo aikaisemmin olen todennut, niin pieni hetki totesin, eli 14 artiklan sisältöön liittyen, kansalaisoikeuksiin liittyen, eli median pitäisi välttää rap- raportoinnissa syyttömyysolettaman vesittämistä. Eli tähän liittyy tietenkin kielellinen ongelma. Ranskankielinen versio ei tarkoita tätä varsinaista olettamaa. Eli näiden kahden kielitoisunnon välillä on olemassa ristiriitaisuuksia, tämä pitää muistaa, mutta näinä internetin aikoina on aika lailla vaikeaa pitää mediaa neutraalina. Jos joku viedään käsiraudossa poliisilaitokselle, niin silloin kyllä syyttömyysolettama häviää saman tien. Mutta toisaalta taas ihmisoikeustuomioistuin on päätöksissään viitannut muun muassa syytetyn syyttömyys olettamaan lähtökohtana. Kiitos, olen samaa mieltä. En tule toistamaan itseäni ja näitä argumentteja. Tämä tulee kysymykseen, miksi on tarpeen saada tällainen direktiivi aikaan tällä alalla, joka liittyy syyttömyysolettamaan. Haluaisin viitata näiden Weberiin, joka toimi ennen esittelijänä tässä asiassa maaliskuussa tässä vuo, tänä vuonna, ja hän viittaa oikeudelliseen kehykseen artiklassa 82 kohta 2 perussopimuksessa, ja hän viittaa artiklan 53 kohta 3 SEUT-sopimuksessa, ja siinä on selvä kanta, se on selvä poliittinen kanta parlamentissakin minun mielestäni ja järjestömme mielestä että direktiivissä pitäisi antaa enemmän turvaa kuin eurooppalainen ihmisoikeussopimus. Tämä on koko tarkoitus artiklassa 82 kohta 2 parantaa keskinäistä luottamusta, joka on tarpeen, jotta voidaan pitää yllä tätä keskinäistä tunnustamista, vastavuoroista tunnustamista ja jotta luottamus pysyy myös EU-kansalaisiin ja että luotetaan sitten muiden jäsenvaltioiden legitimiteettiin. Mitä tulee todistajiin, tämän hinta, joka pitää maksaa, jos halutaan suojata ihmisarvoa, niin sitä suojellaan artiklassa 1 EUn perusoikeuskirjassa, että ihmisarvo on loukkaamaton niin tässä tapauksessa hinta pitää, tämä hinta pitää maksaa, että todistajaa pitää suojella, koska hänellä on oikeus vaieta. Tämä on se hinta sille suojelulle, jonka takaa tämä peruskirja oikeusvaltioperiaatteen mukaan. Ja lopuksi ongelma, joka liittyy siihen, että käytetään näyttöä ja todistusaineistoa, joka on saatu rikkomusten avulla – lainrikkomusten avulla. Ero voitaisiin tehdä eri menettelyisten oikeuden välille, joita on loukattu, mutta erityisesti jos rikotaan oikeutta vaieta esim. sillä, että on painostettu henkilöä. Tämä pitäisi johtaa, tämä ei pitäisi johtaa siihen oikeudelliseen seuraamukseen, ettei voitaisi käyttää näitä niin sanotun, tätä kiellettyä hedelmää. Ja olen optimistinen, että Euroopan parlamentti kolmikantaneuvotteluissa tulee olemaan menestyksekäs ja myös vaatii, että tässä pitäydytään. Kiitos. Merci beaucoup. Euh, donc, euh, à... Kiitoksia kaikille. Kiitoksia näistä tiedoista. Kiitoksia näistä ehdotuksista ja analyyseistä. Meillä on vielä paljon tekemistä, kun ajatellaan näitä kysymyksiä, joita kollegani esittivät ja joihin vastasitte. Että tämä todistustaakka, nämä rajat, poikkeukset, todistuksen hyväksyttävyys ja myöskin millainen on oikeuskäytäntö ja mikä on kantamme siihen. Meidän pitää muistaa, että tämä on hyvin tekninen ja kiinnostava teksti. Tähän liittyy sitten kaksi muuta tekstiä, joista aikaisemmin puhuimme, jotka muodostavat paketin. Meidän pitää olla mahdollisimman kunnianhimoisia, kun mietimme näitä vähimmäisstandardeja. Ja vielä kerran haluaisin kiittää teitä me olemme nauttineet näistä esityksistä ja muista. Ja ennen kuin poistun tältä paikalta, niin haluaisin kiittää Claude Murasia siitä, että hän ehdotti tätä kuulemista strategisella hetkellä, kun ajatellaan näitä käsiteltävänä olevia tekstejä ja ennen kolmikantaneuvotteluita. Kiitoksia. Um, Kiitos Natalie. Nyt suoraan sitten viimeiseen osioon. Pyytäisin Paul Chakia tulemaan tänne ja johtamaan puhetta. Pyydän myös paneeliamme tulemaan. Siihen kuuluu arvaltaisia vieraita. Tässä on monia osallistujia, joten ehkäpä jätän oman paikkani, kun kollegat tulevat tänne. Mainitsen nyt heidät kaikki. Libby McVeigh, Fairtrade Internationalin pääjohtaja James McCool, joka johtaa CCBEn rikosoikeuskomitea Ignazio Patrone, apulaisvaltakunnan syyttäjä Italiassa Daniele Grubie, entinen mies Pariisin hovioikeudessa ja Olivier Tell, joka on oikeusasioiden PO oikeudellisen yhteistyön pääjohtaja. Jälleen kerran kiitos ja tervetuloa. Tässä on nyt paljon populaa, joten ehkäpä nyt sitten jätän oman paikkani ja puheenjohtaja tulee sitten tähän. Pal. Pahoittelut kollegat Palille, että nyt aika on päättymässä. Tämä on seurausta sille, että on neljä hyvin täyteen asettua sessiota. Tiedä, onko täällä nyt paikalla oikeusoppineita tai asianajajia, mutta pohdin ja käyn läpi näitä omia opintojani tässä. Ja tässä mainittiin muun muassa englantilaista oikeusjuridiikan kirjallisuutta, jota käydään läpi. Mutta jätän nyt paikkani. Pahoittelut siitä, että aikaa nyt ei ole ja pyydämme nyt sitten tulkilta lupaa saada jatkaa. Kiitos kolmelle esittelijälle ja jäsenille, jotka ovat jääneet ja osallistuneet näin hienosti. Arvostan todella heidän osallistumistaan. Paul, kiitos paljon, että vedät tämän viimeisen osion. So, thank you very much, Mr. Uh, chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat. Nyt on sitten päivän viimeinen paneeli vuorossa. Meillä on aika kovat aikataulupaineet, eli pyytäisin että etenemme nopeasti nyt iltapäivällä. Meillä on ollut hyviä ja tärkeitä keskusteluita näistä kolmesta direktiivistä ja tästä tiekartasta. Eli nyt on aika sitten saattaa tämä keskustelu päätökseen. Tervetuloa paneelin jäsenille. Ja seuraavaksi puheenvuoron saa Libby McVeigh, joka on lainsäädäntöuudistuksesta vastaava johtaja FTI-järjestyksestä. Olkaa hyvä. Haluaisin kiittää Claude Moraesia ja tätä valiokuntaa keskustelemaan tähän tärkeään tilaisuuteen. Meidän järjestelmämme kuuluu toista sataa asiantuntijaa kaikista jäsenvaltioista, niin Fair Trials on tehnyt viimeisten vuosien aikana lähestää yhteistyötä Libevaliokannan kanssa keskustellaan näistä direktiiviehdotuksista muun muassa eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä. Aivan hiljattain julkaisimme myöskin kannanottomme, kannanottomme lasten aseman ja on hienoa, että tänään voidaan keskustella asiasta ja päästä eteenpäin. Näin lähtökohtaisesti on tärkeää muistuttaa kaikkea siitä, että tietenkin tässä on haasteellisia neuvotteluita ja vaativia tekstejä edessämme, mutta miljoonat eurooppalaiset jotka mainitaan myöskin tässä asiakirjassa. Me ne haluavat vaalia omia oikeuksiaan, jotka he saavat teiltä lainsäätäjänä. 16-vuotias joutui Maltan poliisilaitoksella ilman tukea nelivuotiseen kuulusteluun ja myöskin alaikäinen joutui Liettuassa vankilaan aikuisten keskelle. Ja muistutettakoon puolalaisesta mielisairaasta henkilöstä, joka ei saanut psykiatrista tukea tai muutakaan apua kuulemisen ja vankeus aikanaan. Ja kiinalainen kansalainen, joka on vangittuna 80 vuodeksi Romaniassa, hän sanoi, että hän ei tehnyt mitään, mutta hänet vain tuomittiin poissa olevana. Eli nämä ovat vain esimerkkejä niistä monista tapauksista ja ihmisistä. Nämä ovat vain muutamia harvoja esimerkkejä näistä monista tapauksista, joten miten voidaan varmistaa, että nämä toimenpiteet ovat mahdollisimman vakaita ja että niiden kautta tilanne paranee, eli että syytettyjen tilanne paranee kaikissa unionin jäsenvaltioissa. Me olemme sitä mieltä, että meidän täytyy oppia sekä neuvotteluista että itse nykyisten direktiivin täytäntöönpanosta, mitä me olemme seuranneet hyvinkin tarkkaan. Viime viikolla minun oltiin yhteydessä yhden jutun tiimoilta. Eräs tanskalainen oli Italiassa vangittuna. Tulkkaus ja käännös oli tarjottuna vain ainoastaan saksan kielelle, vaikkakin hollanninkielistä tulkkausta äh, toivottiin. Ja syynä on se, että hän ei voi vain seurata näitä keskusteluja tai neuvotteluja ja lukea näitä tekstejä. Eli tätä nykyäkin on aika lailla haasteellista saada oikeat käännökset ja tulkkauspalvelut käyttöönsä syytettynä. Ja Puolassa edustetaan erästä henkilöä, joka ei, jonka asianajaja ei saa käyttöönsä jutun käsittelyyn liittyviä tarpeellisia asiakirjoja. Tiedonsaantioikeus, tänä vuonna se pitää laittaa täytäntöön, mutta siinä sanotaan, että nämä tiedot on annettava käyttöön ilman sen kummempia poikkeuksia, ja ilmeisesti Puola on laittanut tämän kansallisen lainsäädäntöön tänä vuonna, mutta, lain, mutta viranomaistahot eivät toimi määräysten mukaisesti. Eli paperilla kyllä hienoja lainsäädäntötekstejä on olemassa, mutta silti näitä oikeuksia ei käytännössä voida ihmisille tarjota. Paljon on kerrottu näistä direktiivi teksteistä, mutta me voimme oppia täytäntöönpano puoleen, puolen suhteen aika paljon näiden kahden ensimmäisen direktiivin osalta. Ensinnäkin, mitä tulee selkeyden tärkeyteen. Täytäntöönpanoon liittyy ongelmia, niistä olemme kuulleet, ja ongelmana on juuri ohjeistuksen puute ja tekstien epäselvyys juuri näiden kahden, teksti, kahden ensimmäisen direktiivin osalta kun kyse on 28 jäsenvaltiosta, jotka osallistuvat tekstin laadintaan, niin aina on tehtävä jonkinlaisia kompromisseja. Mutta kuten tuomioistuimen tuomari Lontoossa parisen viikon takaperin totesi, niin kompromissien kautta voidaan löytää lyhyen aikavälin ratkaisuja ja kaikki jäsenvaltiot ovat tyytyväisiä, mutta jossain vaiheessa tuomioistuin joutuu tulkitsemaan direktiivitekstejä ja se tietenkin aiheuttaa pettymyksiä tietyille jäsenvaltioille. Ja meidän kommenteissamme koskien muun muassa syyttömyysolettamaa ja lasten asemaa, niin me korostamme tiettyjä kohtia teksteissä, jotka ovat puutteellisia. Esimerkiksi mitä tulee yksittäiseen arvioon lapsidirektiivissä, ja myöskin todistustaakan käänteisyyteen, syyttämättömyys olettamaa direktiivissä. Me toivomme, että live-valiokunta huomioi nämä ongelmat, jotka liittyvät kompromissin tekoon. Toisaalta, mitä tulee täytäntöönpanoon, ensimmäiset kaksi roadmap-direktiiviä ne pitivät sisällään monia haasteita, koska niissä ei annettu riittäviä korjaavia toimenpidemahdollisuuksia käyttöön. Eli jäsenvaltioiden pitää antaa syytetyille myöskin tiettyjä oikeuksia varmistaa, että tuomioistuinkäsittelyt ovat oikeudenmukaisia mutta mitään tarkempaa asiasta ei sanottu. Direktiivissä, jossa käsitellään oikeutta oike- asianajajaa, siinä mennään hyvin paljon pidemmälle ja huomioidaan tuomioistuimen oikeuskäytäntö, mutta syyttämysolettaman direktiivissä kylläkin viitataan näihin oikeussuojakeinoihin, joita voidaan vahvistaa, mutta sekä oikeusapudirektiivissä ja lapsidirektiivissä tällaisia viittauksia ei ole ja, ja toivottavasti parlamentti ottaa nämä ongelmat esille silloin, kun se lähtee kommentoimaan näitä toimenpiteitä. Ja mitä tulee sitten näihin vuorovaikutteisuuskysymyksiin, jotka täällä ovat olleet jo esillä. Eli kyse on suojatoimenpiteitä käsittelevästä kokonaispaketista ja tiekartassa sanotaan selkeästi, että kaiken aja O on johdonmukaisuus. Ongelmia eh, näkyy siinä, että tätä johdonmukaisuutta ei ole vaalittu kolmen ensimmäisen direktiivin täytätöön panossa. Eli jos syytetyllä ei ole oikeutta asianajajaan, niin silloin ei ole mitään hyötyä hänelle siitä, että johdonmukaisuutta olisi vaalittu ensimmäisen kahden direktiivin täytäntöönpanon osalta. Mitä tulee oikeusapudirektiiviin, niin siinä ei sanota, että kaikissa tapauksessa tai kaikissa tapauksissa olisi oikeus asianajajan, joten tämä on tietty puute. Artiklaan 6a neuvosto esittää muutoksia, koska tietyissä tapauksissa lapsien edustajalla ei ole oikeutta tai mahdollisuutta käyttää asianajajaa. Eli voi olla, että jopa lasten suojan taso on pienempi kuin aikuisen ja me toivomme, että libevaliokunta pyrkii tekemään kaikkeensa, jotta vaalittaisin johdonmukaisuutta näiden täytäntöpanojen toimien osalta. Koulutuksella myöskin on keskeinen merkitys mutta valitettavasti tätä ei mainita direktiivissä, jossa käsitellään oikeutta asianajajan käyttöön. Lapsidirektiivissä viitataan koulutustoimenpiteisiin, muun muassa puolustusasian ajajien suhteen, mutta me emme ole tyytyväisiä siihen, että koulutusta ei mainita oikeusapu tai per- syyttämyysolettama direktiiveissä. Tämä ei ole tietenkään tien päämme. Toivomme, että unionin toimielimet tekevät kaikensa näiden monien keskeisten asioiden tilan korjaamiseksi. Meidän täytyy saada aikaiseksi täytäntöpanokelpoista lainsäädäntötekstiä. Mitä tulee audiovisuaaliseen tallentamiseen, niin unionin laajuisesti ei ole vaalittu johdonmukaista yhtenäistä lähestymistapaa, mutta se olisi erittäin tärkeää, jotta nämä paketit käytännössä toimivat. Ja kuten sanottu, oikeussuojakeinoihin täytyy puuttua, sillä ilman näiden oikeuksien täytäntöönpanoa syytetyillä ei ole oikeutta ja mahdollisuutta nauttia näistä oikeuksista. Kiitoksia. Thank you indeed. Kiitoksia. Sitten James McGill. CCBn rikosoikeuskomitean puheenjohtaja. Olkaa hyvä. Thank you very much, Chairman. And first of all, I would... Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää valiokuntaa kutsusta tänne, että CCBE voi antaa oman panoksensa tähän keskusteluun. Ja kova työ, jonka valiokunta on tehnyt, ei jää huomaamatta asianajien parista, parissa ja voitte arvata, kuinka huentuneita olemme siitä, että tämä valiokunta ja komissio ja neuvoston kanta olisi toisaalta loukkanut oikeutta käydä keskusteluja äh, asenajien kanssa. Se olisi vahingoittanut oikeusvaltioperiaatetta koko EU-ssa valtavasti, joten haluaisin kiittää kaikkia lakimiehiä valiokuntaa sen kovasta työstä. Haluaisin myös sanoa, että olen samaa mieltä kaikista siitä, mitä on sanottu ja mitä Holger Matt sanoi, joten se tiivistää hyvin paljon omaa puheenvuoroani suuri vihollinen. Ja Herr de Jong sanoi, että tärkeää tämä hän on, on ottaa tärkeä kanta näihin oikeuksiin. Eli suuri vihollinen on tämä taloudellinen puoli. Sitä neuvosto on maininnut usein puolustusasian näkökulmasta. Tämä on nähty kaikki aikaisemminkin, kun otettiin käyttöön hyvin laajallinen pidätysoikeus, tuettiin menettelyoikeuksien käyttöönottoa vastapainona 12 vuotta nyt myöhemmin. Näin ei ole tapahtunut. Tässä puhutaan siis EUn syyttäjistä. Milloin opimme, että ei voida antaa lisäoikeuksia samalla antamatta näitä takeita. Eli te, joita nämä perustelut ärsyttävät, annan esimerkin pidätysoikeustapauksesta ja selitän, miksi lakimiehille ja parlamentaarikoille on selvää nähdä mikä on tulos oikeusjuttuihin, kun toisaalta on yksityistä rahoitusta ja julkista rahoitusta asianajalle. Jos Irlannissa asiakas haastan oikeuteen Frankfurtissa, niin mitä minä teen? Jos asiakkaani rahoittaa sen yksityisesti, niin soita professori Matille, keskustelemme asiasta. Hän puhuu Saksan viranomaisille monissa tapauksissa näin on, että ne päätetään ilman, että vankeutta vaaditaan ja osa oikeusjärjestelmistä niissä teoriassa vaaditaan vankeutta, koska kyse on toistuvasta teosta, mutta tätä ei sovelleta. Useissa tapauksissa tarpeeksi tietoa kerätään, jotta joku voi tehdä järkevän päätöksen ja käsitellä tapaus. Mikä on vaihtoehto, jos henkilöllä jos henkilö ei voi olla yhteydessä asianajajaan. Ja muistetaan, että nämä kulut on aiheuttanut pidätysmääräyksen vaatinut valtio. Useissa tapauksissa tämä on täysin suhteetonta, tämä on varastettu polkupyöriä tai kanoja. Ne ovat johtaneet siihen, että vankiloita on täyttynyt. Valitettavasti toimielimet eivät ole kokeneet tarvetta asettaa tähän suhteellisuusvaatimuksia. Sano, mitä voi tapahtua. Tällä rahattomalla henkilöllä hänet pidätetään Häntä pidetään vankeudessa tapauksen aikana. Tapauksen käsittely kestää kauemmin, koska minä en saa tietoa Saksan ö, lakijärjestelmästä. Valtio saa ehkä itse tarpeeksi tietoa, mutta tämä henkilö luovutetaan vankeuteen, jossa hän pysyy, kunnes tämä alkuperäinen valtio tekee, mitä se olisi heti pitänyt tehdä, ja osoittaa asianajajan tälle henkilölle – Eli loppujen lopuksi lasku tulee heille joka tapauksessa, miksi he eivät tee sitä heti alussa. Näin ollen tämä yksilö säästyisi vankeudelta ja tämä saattaa jatkua pitkään. Näin ollen ei olisi niin paljon tapauksia tuomioistuimissa, ne voitaisiin käydä tehokkaammin. Tämä johtuu siitä, että näille epäilylle ei ole oikeuksia valtion tasolla – Eli jos neuvosto pääsee tästä pälkästä, se olisi häpeäksi. Eli haluan tiivistää tämän pussasien näkökulmasta. Olemme kokeneet paljon tällaisia rikkomuksia valtioiden toimista siitä, miten tämä järjestelmä toimii. Rutiininomaisesti tieto on epätarkkaa, joten haastakaa heidät Vaatikaa heitä sanomaan, miten on, miksi näitä taloudellisia argumentteja käytetään, ja sitten voidaan käsitellä laajempia kysymyksiä, jotka liittyvät väärien tuomioiden antamiseen, oikeusjuttujen suuriin kuluihin ynnä muihin. Taloudellinen argumentti on vääränlainen ja kestämätön. Pari asiaa vielä. Emme kannusta teitä tätä ainoastaan muodon vuoksi näihin toimiin ryhtymistä jos, asia, jos jotain tarvitsee muuttaa, niin ei tarvitse tehdä. Strasbourg on tehoton. Kyse ei ole todellista turvasta asiakkaillemme. Tarvitsemme parhaita käytäntöjä ja niiden parantamista. Tiedän, että nyt on myöhä ja meillä ei ole mitään enempää sanottavaa, mikä ei olisi jo sanottu aikaisemmin, mutta otan mielelläni vastaan kysymyksiä. Kiitos. Thank you indeed. Thank you, Mr. Kiitoksia, Akil. Ignazio Patrone, Italian korkeimman oikeuden apulaisvaltakunnan syyttäjä. Olkaa hyvä. <clears throat> Grazie, Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia tästä kutsusta. Ehkä joku on ihmeissään, jos ainoa syyttäjä, joka täällä nyt puhuu tässä mielenkiintoisessa keskustelussa, sanoikin, että hän on oikeastaan yhtä mieltä kaikesta, mitä on sanottu. Henkilökohtaisesti olen vakuuttunut siitä, siis itse olen italialainen, mutta myöskin Beccaria täällä tuli mainittuksi. Mutta ihan käytännön tasolla myöskin, ja kerron tästä nopeasti. Vastavuoroinen tunnustaminen edustaja, jonka nimen nyt en muista suon, suokanteeksi, hän puhui tässä keskustelun alkuvaiheessa. Ja hän puhui siitä, että kun hän saapui Euroopan parlamenttiin, tämä vastavuoroinen luottamus oli käsite, johon pohjauduttiin. No itse olen toiminut tässä tehtävässä 30, tällä alalla 34 vuotta ja vuodesta 1999 tämä otettiin EUn tavoitteeksi Euroopan unioni ei kuitenkaan näitä asioita juuri ole hoitanut. Aikanaan tässä toimittiin tietojen pohjalta, jotka olivat hyviä, mutta vain osa, osittaisia. Tämä liittyy tähän eurooppalaiseen yleissopimukseen. Eli tässä oletettiin, että periaatteet ovat riittävät takeet. Ja nyt täytyy katsoa, että nyt on rikollisuutta, joka ylittää rajoja yhä enemmän. Aikaisemmin varmaisesti säädettiin ensimmäisiä lakeja vuodesta 2001 eteenpäin, ja sitten haluttiin turvata tilanne, mutta nämä ensimmäiset päätökset eivät saaneet paljon huomiota osakseen puolustusasianajajilta. ajajilta. Ja nyt tämä saattaa johtaa siihen, että meillä nyt on Lissabonin sopimus ja toimintavaltuudet ovat nyt moninkertaistuneet. Ja tämä voi johtaa parempaan tehokkuuteen, mutta ehdottomasti meidän täytyy vahvistaa puolustusasianajajien toimintamahdollisuuksia. Muussa tapauksessa heikentyy luottamus siihen, ei pelkästään tämän, siihen, mitä kirjoitamme, vaan se, mitä kansalaisemme ajattelevat jäsenvaltioissa. Ainoa demokraattinen perusta, jolle voidaan rakentaa järjestelmä, joka ei ole federaalinen, ja kun ajatellaan tämänhetkisen perussopimuksen tästä alueesta ei tule federaalista, niin meillä pitää olla sääntöjä, joita voidaan soveltaa kaikissa jäsenvaltioissa. Eli henkilökohtaisesti olen tyytyväinen siihen, että nämä kolme direktiiviä, jotka ovat jo voimassa, on hyväksytty. Mutta olen erittäin tyytyväinen, tai tulen olemaan hyvin tyytyväinen, mikäli voisimme nopeasti hyväksyä nämä kolme, joista nyt keskustellaan. Erityisesti se, joka tuli myöhemmin, kun ajatellaan näitä periaatteita ja tätä perustaa tälle toiminnalle, eli syyttömyysolettama. Pahoin pelkään, että jos emme saa aikaan kunnollisia puitteita, joissa harmonisoidaan oikeuksia rikosmenettelyissä, niin silloin luottamuksen heikentämisen pitkän päälle tekee tilanteesta mahdottoman. Ja tämä vain lisäisi rikollisuutta. Täytyy muistaa, että rikosoikeuden pitää antaa mahdollisuus toimia myöskin sosiaaliselle puolustukselle. Ja no, tämä tasapainottaminen aina, kun ajatellaan yksilön oikeuksia ja sitten taas yhteiskunnan toimintaa, se on vaikea tehtävä. Mutta se on kuitenkin tarpeen. Vapauden, turvallinen oikeuden alueella yhtäältä ei voida edistää rankaisemattomuutta. No, jos nyt ajatellaan vaikka tilannetta Ranskassa, meillä ei voi olla järjestelmää, joka mahdollistaa sen, että viranomaiset keräävät todisteita mistä haluavat, millä tavalla haluavat, ilman että on takeita mistään minimistandardeista. Eli sitten toinen osa esityksestäni. Tässä on kysymys, joka on hiljattain tullut esiin Sharpstonen tapauksessa, kun hän teki mielenkiintoisia päätelmiä. En nyt halua nimetä tätä henkilöä, mutta kyse oli Italian ja Belgian välisestä tapauksesta. Ja julkisasiamies, haluan kunnioittaa hänen täsmällisyyttään, hän sanoi, että katsokaa, että meidän täytyy nyt saada aikaan sääntöjä oikeuskäytännöstä rikosoikeuden alalla EU:ssa. ssa mutta tässä on nyt ristiriita. Kun ajatellaan näitä siviilikysymyksiä, niin meillä on monimutkainen ja toimiva järjestelmä, jossa on jaettu nämä oikeudenkäyttöalueet. On tietysti siviilioikeus, yksityisoikeus. Eli jos sitten taas rikosoikeudessa on hyvin ratkaisevia kysymyksiä, joista nyt puhun lyhyesti. Eli se, joka käsittelee näitä asioita, määrittelee, mitä lakeja sovelletaan yksittäiseen tapaukseen. Ja kun ajatellaan näitä lakeja, niin tässä täytyy välttää se riski, että samanaikaisesti olisi useita tutkimuksia samasta tuhatta tutk- tapauksesta, koska rajat ylittävä rikollisuus on normaalista. Eli jos yhdessä, kahdessa tai kolmannessa, neljännessä maassa on tutkimuksia käynnissä, tämä täytyy välttää. Ja Sharpston sanoi nimellään, että ei voida välttää sitä, että seuraavassa vaiheessa, kun tuomio on jo tehty tai jos on henkilö vapautettu, meillä pitää olla nopea mekanismi käytössä. Eli meidän pitää hyväksyä nämä direktiivit ja tähän pitää myöskin liittää sitten säännöt, jotka liittyvät rikosoikeuden toiminnan jakamiseen eri jäsenvaltioiden kesken. Kiitoksia. Sitten neljäs paneelin jäsen on Daniel Le Curie, Pariisin hovioikeuden entinen julkisasiamies. Olkaa hyvä. Merci. Kiitos. Sain tehdä useita töitä, useita vuositöitä tällä alalla täällä Brysselissä. Otin työt Tampereen neuvostoneuvoston jälkeen. Silloin dynamiikka oli aika ennen näkemätön. Jos näitä oikeusasioita on sitten käsitelty sen jälkeen yhä enemmän – ja tasapainoisemmin. Huomaan, että 2004 vuoden jälkeen ollaan siirtynyt kohti hieman heikompaa dynamiikkaa ja neuvottelun epäonnistuminen tapahtui tuolloin tämän ehdotuksen myötä. Ei tapahtu jotain muutakin kannastaan menettely, näiden, tämä vastavuoroinen tunnustaminen sitä helpotettiin aikaisin, mutta koettiin saada minimäärä yhteisiä standardeja ja lähestyttiin jäsenvaltioiden perustavanlaatuisia oikeusjärjestelmiä. Se teki nämä asiat vaikeiksi. Piti odottaa vuoteen 2009 asti, kunnes Ruotsin puheenjohtajavaltio teki ehdotuksen, jotta saatiin tämä etenessuunnitelma, jonka parissa tehdään nyt töitä. Eli kesti viisi vuotta ennen kuin saatiin etenemissuunnitelma oikeudellisista takeista ja että neuvosto hyväksyi sen viisi vuotta, jotta on päästy tähän nykypäivään ja mitä nyt sitten tulevana viitenä vuotena tehdään. Se on tämän iltapäivän kysymys. Sanon, että no, nämä neuvottelut tullaan saattamaan päätökseen. En nyt näihin aikaisemmin puhuttuihin näkökohtiin. Olen samaa mieltä kuin kollegani. Olen samaa mieltä kaikkien ehdotusten kanssa. Sanoisin, että mitä tulee oikeusapuun, oikeuden oikeusapuun, se liittyy on erittäin tärkeä ja siihen pitää liittyä finanssiaspekti ja näiden direktiivien oikeudet tällä hetkellä ovat ainoastaan muodollisia. Tällä alalla pitää mennä paljon pidemmälle. Ja mitä tulee vaikeassa asemissa oleviin ja lapsiin, tarvittaisiin systemaattista apua. Pitäisi olla erikoistuneita asianajia, jotka auttaisivat muun muassa alaikäisiä ja katsoisivat tilannetta yksilöittäin. Yksi alaikäinen per asianajaja, sillä heille tämä henkilökohtainen apu on tärkeää. Mitä tulee artiklaan 7 alaikäisten direktiivissä, siinä minusta vaikuttaa siltä, että tämä artikla kohta 32 on epämääräinen, tarvittaisiin lisää tarkennusta, palaan tähän vielä. Voidaan kysyä, että tämän alueen rakenne pitäisi siinä tehdä pysyä ainoastaan näihin viiden vuoden takaisiin suosituksiin. Ja tällä hetkellä tämä on ilmeisesti komission visio. Ehkäpä etämyssuunnitelma pitää pidentää tai pitää kehitellä muutamalla alalla. Eli pitäisikö tutkintavankeutta käsitellä siinä tai näitä olosuhteita, jotka siihen liittyvät. Mutta komissio on ehkä oikeassa, sillä jos tehdään loputtomasti asiakirjoja, se ei välttämättä ole ratkaisu. Tällä hetkellä tärkeää tuleville vuosille on panna täytäntöön tehokkaasti nämä direktiivit, joiden kanssa teemme nyt töitä, jotta saamme tällaisen eurooppalaisen oikeussäännöstön komission uudet valtuudet tulevat salimaan sen, että komissio saa tärkeän roolin, jotta se varmistaa, että nämä direktiivit pannaan todellakin täytäntöön. Sen ei ainoastaan valvoa tätä, vaan sen pitää myös lisätä koulutusta, investoida oikeusjärjestelmien arviointiin, jotta saavutaan eurooppalaiseen lähestymistapaan. Toiseksi Eurooppa, EU, tuomioistuimen tulee harjoittaa valvontaa ja tämä, sillä pitää olla kapasiteettia Tämä voi vaikuttaa ylimääräiseltä, mutta nyt se kuuluu tähän keskusteluun. ensimmäinen joulukuuta lähtien oikeuden yhteistyö rikosasioissa pitää olla ö, yhteistä koko EU:ssa. Pitää määritellä strategia rikosasioissa ja tämä on suuri askel eteenpäin, että suojellaan näitä oikeuksia, joista keskustelemme. Esim. Otan hyvin vaikean esimerkin, erittäin vaikean esimerkin, jotta selitän mitä sanon. vanhem, niiden lasten rikkomukset, joilla ei ole vanhempia, eli nämä romal-kansalaiset, vapaa liikkuvuus EU:ssa on lisännyt tätä rikollisuutta voimakkaasti. Sitä voidaan käyttää syynä poistaa tämä vapaa liikkuvuus, että heidät lähetettäisiin kurjuuteen, Tämä on yksi tapa nähdä maailma. Tämä minä en ole samaa mieltä, mikä on EUn vastaus, komission vastaus. Kyse on taloudellisten vastauksesta, mutta onko se riittävää? Onko vastauksia näihin rikoksiin ja rikollisuuteen EUn tasolla? Minä en näe vielä vastauksia. Pariisissa kunnioittain kaikkia normeja, joista täällä on puhuttu. Lapsia laitetaan systemaattisesti vankiloihin tai laitoksiin. Tämä luo siihen, että on alaikäisiä rikollisia lapsia alle 13-vuotiaita suljettuina. Ja sitten he palaavat kadulle. He eivät tiedä nimeään, missä asuvat, ynnä muuta. Nämä ovat ne va- Euroopan vastaukset ranskalaisen oikeusjärjestelmän vastaukset oikeusalan ammattilaisena Pariisin hovioikeudessa tehtäni työtä. Halusin puhua teille tästä ja sanoa, että häpeän tätä. Tämä on tällaisia lapsia, joista ei tiedä, ketkä he ovat. Ja heitä käytetään sitten hyväksi kaduilla. Pariisissa on yritetty ratkaista tätä kysymystä ja kaksi vastausta on Toisaalta pitäisi taistella näitä ihmiskauppajärjestöjä vastaan, mikä vastauksena on tullut. He poistuvat Pariisista ja siinä kaikki. Eli, mutta seurantatoimia ei ole. Eli näitä lapsia tosiasiassa suojella eu tasolla, eikö tätä kohti voitaisi mennä. Toinen vastaus liittyy alaikäisten suojeluun. Eli No, kyse on suurista periaatteista, mutta se on pakollista siitä, että heitä otetaan, koska näiden oikeuksien välillä on konflikteja ja pitää määritellä prioriteetit. Ja meidän pitää määritellä EU-tason strategioita, ja parametti on parhassa asemassa tässä. Heidät on valittu kansantoimista Heillä on suojeleva arvo ja uskon, että parlamentin tehtävänä on määritellä strategioita, joita voitaisiin käyttää ja saada vastauksia EUn tasolla. Merci beaucoup, monsieur Kiitoksia. Sitten oli vietteellä yksikön johtaja oikeusasioiden pääosastosta. Olkaa hyvä. Bonsoir, euh, mesdames, messieurs. Hyvää iltaa, puheenjohtaja. Kiitoksia tästä kutsusta. Vuodesta 2009 Lissabonin sopimuksen myötä yhteisömenetelmä, jossa parlamentti on ollut mukana päätöksenteossa. Meillä on nyt tämä tiekartta vuodesta 2009 ja täytyy todeta, että edistystä on tapahtunut huomattavasti eu tasolla, kun ajatellaan sitä, miten on vahvistettu kansalaisten oikeuksia oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin. Olemme nyt puolivälissä tällä tiellä ja meillä on vielä suuria haasteita edessä. Ensinnäkin täytäntöönpano. Se ei ole ihan niitä pienimpiä haasteita. Kyse on nyt kolmesta direktiivistä, esimerkiksi käännöksen ja liittyen. Niiden siirtäminen kansalliseen lainsäädäntöön, ja tiedän tämän hyvin, herät, nostattaa hyvin suuria haasteita. Ja komissio on työstänyt nopeaa täytäntöönpanoa näiden kolmen direktiivin osalta jäsenvaltioissa. Yksi aikaraja oli mennyt umpeen ja komissio on nyt arvioinut kuinka laadukkaasti direktiivi on pantu täytäntöön jäsenvaltioissa. Eli kaksi nopeaa huomiota. Direktiivissä on tiettyjä säädöksiä, jotka, joihin ei voida vedota tuomioistuimissa. On esimerkiksi oikeustulkkauksen, jos ei ymmärrä kieltä, Mielestäni näiden sääntöjen pitää olla selkeitä. Ja sitten organisaatiokysymyksiä, eli tulkkien ja kääntäjien verkosto, asiakirjojen saatavuus rikosoikeudellisissa menettelyissä, oikeus saada tietoa. Ja sitten on oikeudellisia haasteita. Esimerkiksi tulkkauksen direktiivissä puhutaan tärkeiden asiakirjojen kääntämisestä. No mitkä asiakirjat ovat sitten näitä tärkeitä asiakirjoita? Eli tässä on tiettyjä käsitteitä, jotka ovat välillä hiukan epäselviä ja joita voi tulkita eri tavoilla eri jäsenvaltioissa. Sitten pitää hyväksyä nämä kolme direktiiviä, jotka kuuluvat tähän saman pakettiin, joka esiteltiin viime vuoden marraskuussa – Direktiivillä vahvistetaan lasten suojelua, syyttömyysolettamaa ja oikeudellisen avun antoa vangituille henkilöille. Tähän liittyy kaksi komission suositusta liittyen haavoittuvassa olemassa oleviin henkilöihin ja niiden vaikutus kansallisen lainsäädäntöön tulee sitten kahden vuoden kuluttua komission arvioitavaksi. Nämä direktiivit vaikuttavat neuvotteluihin uusista ehdotuksista, se on jo selvää. Eli sitten lyhyesti vielä nämä direktiivit. Lapsidirektiivi. Se on kaikkein tärkein näistä, koska se koskee kaikkia oikeuksia tässä menettelyssä lasten osalta tutkimuksesta tuomion langettamiseen – meidän täytyy mukauttaa oikeudenkäyttöä lapsiin, eli lapset ovat erityisen haavoittuvassa asemassa rikosoikeusmenettelyssä. Ja poliittisesti meidän täytyy taata korkea suojan taso näissä menettelyissä. Sitten tärkein kohta on oikeus asianajajan. Tätä oikeutta ei pidä vesittää. Ja kaikilla lapsilla on tämä oikeus, jos lasta epäillään rikoksesta – hänen on saatava asianajan apua, kun häntä kuulustellaan poliisiasemalla. Eli tuota huomioon hänen henkilöllisyytensä, hänen menneisyytensä ja kaikki tämä tietysti liittyy sitten tämän rikoksen vakavuuteen. Ja sitten syyttömyysolettama direktiivi, se on nyt uutuus lainsäädännössä. Jos tätä ei noudateta, niin silloin muilla oikeuksilla ei ole merkitystä. Mitä hyötyä on asianajajasta, jos ei ole oikeutta olla todistamatta itseään vastaan? Täytäntöönpano on ongelmallista. Esimerkiksi Strasbourgissa on tehty paljon tuomioita, jotka kyseenalaistavat jäsenvaltioiden toiminnan. Eli tilanne ei ole helppo, mutta konsensus tällä hetkellä on jäsenvaltioiden kesken siitä, että meidän täytyy vahvistaa vastavuodista luottamusta ja meillä pitää olla yhteiset minimisäännöt, mitä tulee olettamaan. Ja sitten komissio on mennyt pidemmälle kuin ihmisoikeustuomioistuin kahdessa asiassa, eli oikeus vajeta ja oikeus olla kriminaalimata itseään. No sitten komission ehdotus sisältää tärkeitä kohtia. ei täytyy taata se, että asianajan saatavuus on oikeus, joka toteutuu rikosoikeudellisessa menettelyssä, eli kriittisessä vaiheessa, eli siinä vaiheessa, kun heidät vangitaan tutkinnan ajaksi. Direktiivissä ei ole mukana kaikki kaikkia asioita, joita komissio on suosittanut, mutta muistuttaisin, että jos Euroopan tasolla näitä asioita hyväksytään, niin se on jo huomattava askel eteenpäin verrattuna tämänhetkiseen tilanteeseen. On vain neljä jäsenvaltiota, jotka suurin piirtein noudattavat direktiivin sääntöjä, joita nyt on noudatettu. No niin, päätän nyt tähän. Olisi paljon muutakin sanottavaa, mutta päätän nyt tähän. Merci beaucoup, thank you very much. <clears throat> Dear ladies and No niin. Hyvät naiset ja herrat, arvoisat osallistujat, olen nyt erittäin ikävässä tilanteessa. Minun täytyy nyt sanoa, että koko aikamme päättyy. Jos teillä vielä on jotain kysymyksiä tai sanottavaa, niin se on mahdollista ainoastaan epämuodollisesti täällä ja nyt haluaisin kiittää kaikkia paneelin jäseniä erinomaisista esityksistä. Kiitoksia tulkeille ja kiitoksia kaikille osallistujille ja hauskaa illanjatkoa. Kiitos.